please. Thank you. So we are going to start again uh, our... Me jatkamme nyt Evin kokoustamme ja ensin meillä on äänestykset kahdesta varapuheenjohtajasta, jotka pitää valita uudelleen nyt Brexitin jälkeen. Ensin tarvitsemme poliittisilta ryhmiltä varajäsenten nimet, jotka osallistuvat äänestyksiin. Sihteeristö ei ole saanut mitään nimiä. Joten tarvitsemme heti alkuun kahden minuutin tauon. Näin myöhästymme entisestään. Eli jos täällä nyt voitaisiin varmistaa, että saamme nämä varajäsenten nimet. Peter. The, the snd to start. Pyytäisin SNDtä aloittamaan, koska heillä on nimi kakkospohjohtajaksi ja meillä on kolmannelle nimi, mutta... The first thing, I'm sorry, I'm... No sihteeristö pyytää minulta, tämä on siis juridinen menettely. Tarvitaan ensin varajäsenten nimet. No, no, not, not the candidates, not the candidates, okay, the ei ehdokkaita, vaan varajäsenten nimet, jotka siis osallistuvat äänestyksen ensin vihreät.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 Okay, so I think we can now start. No niin, nyt voimme varmaankin aloittaa menettelyn. Ensin täytyy katsoa, että olemme äänivaltaisia, 21 jäsentä. Tämä näyttää täyttyvän helposti. Nyt sitten toisen varapuheenjohtajan ensimmäisen äänestyksen mahdolliset ehdokkaat, ehkä SD. Onko teillä tarjota jotakin Candidate is Cesar Luena. Meidän äh, kandidaattimme on, äh, kandidaattimme on, on Leena. Nyt ihan perus, ilman sen kummempia perusteluja hyvin pätevä. Eits. Onko muita ehdokkaita kuin Cesar Luena? Eli nyt teidän pitää tämä hyväksyä. Sopiiko teille, että asetutte ehdolle? Sopii minulle. Uh, we have to, we will vote. Uh, Joten äänestämme kättä nostamalla, jos valiokunta puoltaa. Äänet puolesta. Ja vastaan. Tyhjää. Onneksi olkoon. Okay, so acclamation. We move to the second vote. Sitten Toinen äänestys kolmannesta varapuheenjohtajasta. Onko ehdokkaita? EPP e ehdottaa Dan Otreanoa. Hän on uusi sen parlamentissa, mutta kokenut poliitikko työskennellyt maatalous- ja metsätalousministerinä ja kansassa parlamentissa olemme vakuuttuneet, että, että on hyvä korvaamaan itre puheenjohtajaa. I agree. Oletan, että teille tämä ehdokkuus passaa. Favor. Sopii kyllä äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Näin olette siis Envi-valiokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Onnittelut. Okay, so we have now the electronic votes on the... Uh... Nyt meillä on sitten uh, koneäänestys. Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu on kyseessä ja tässä on neuvoston ja parlamentin sopu kyseessä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Okay, so the agreement is... Tämä sopimus on nyt hyväksytty. Kiitos. So the Tout est en ordre. So we are going to resume and then I will ask the... No niin, nyt jatkamme. Ja ne, joiden täytyy täältä poistua, jotka haluavat täältä lähteä, niin pyydän heitä nyt poistumaan, jotta voimme siirtyä eteenpäin esityslistalla. Jutta Pauluksen alusten polttoöljyn kulutusta koskeva tiedonkerujärjestelmä. Kiitos. Mä pyörimme täällä salissa. Meidän täytyy etsiä tätä nimikylttiä. Useimmat teistä jo tietävätkin, että, että tänään esittelen mietintöluonnoksen, joka koskee EUn äh, äh, merimatkustusdatan äh, verifiointia ja kansainvälisen merenkulkujärjestön datajärjestelmää, koska sen jälkeen, kun pari vuotta sitten on päätös tehtiin, kansainvälinen merenkulkujärjestö päätti, että he luovat oman järjestelmän ja komission tehtävä oli vähentää laivojen omistajien tiedonkerron taakkaa. Minä ehdotan, että komission tehtävää laajennettaisiin, koska varmaan tässä valiokunnassa kaikki te, jotka olette olleet ilmastopolitiikan kärjessä, te olette sitä mieltä, että nythän on aika puuttua päästöjä eikä vain lasketa päästöjä. Laskeminen on ihan hyvää, mutta laskemalla päästöjä ei parannuksessa saada aikaan. Kun parlamentti marraskuussa päätti, että ympäristö on hätätilanne. Ja jos tarkastelemme komission tiedonantoa syyskuulta, mielestäni tarvitaan lisätoimintaa unionin tasolla, jotta vähennetään äh, päästöjä myös merenkulkusektorilla, myös ajatellen päästökauppaa. Von der Leyen on jo vahvistanut tämän – ja myös vihreätä ohjelmaa koskevassa tiedonannossa todettiin, että kulkusektori pitää puuttua. Ja tällä hetkellä kulkusektoria ei säädellä ollenkaan. Jos kulkusektori olisi maa, niin se olisi maa, jolla on kuudenneksi korkeimmat päästöt. Nämä ovat isompia päästöjä kuin minkään EU-maan yksittäisen EU-maan. Ja nyt kun meillä on vuoden 2018 data koskien polttoöljyn kulutusta, niin 10 000 alusta oli laskennassa ja niiden matkoilla että satamien välillä ne päästivät yli 200 miljoonaa tonnia – hiilidioksidia enemmän kuin Belgia. Data on todennut, että suunnitellun tehokkuuden ja todellisen tehokkuuden välillä on iso kuilu. Jos aletaan, että aluksella on joku tietty nimellinen polttoaineen kulutus, niin todellisuudessa kulutus on paljon isompaa. Olette ehkä todenneetkin tämän. on todellinen kulutus on vähän isompi kuin vähimmäispäästöt. Eihän tämä ole ensimmäinen kerta, kun puhutaan merenkulun päästöistä. Meillä oli komission vaikutusarviointi vuodelta 2013 ja sinne komissio teki jo sen päätelmän, että, että olisi asianmukaista ottaa nämä päästöt päästökauppajärjestelmään päästöjen vähentämiseksi. Ja siinä todettiin, mikä olisi, minkälaiset kustannukset olisivat silloisella päästöluvan hinnalla. Eli ei olisi hankalaa laskea tätä uudestaan. Tammikuun kuulemisessa kävi ilmi, että hintasignaali sinänsä ei riitä kannustamaan tehokkaampia aluksia tai ottamaan uutta teknologiaa käyttöön koska välttämiskustannukset ovat korkeammat kuin päästökauppahinnat. Minä itse ehdotin, että 2030 astettaisiin 40 prosentin tehokkuustavoite per kuljetus. Eli kun kuljetaan tonnin hyödykkeitä niin, niin monta kilometriä, niin sitten lasketaan päästöt, lasketaan tehokkuus kansainvälinen merenkulkujärjestö että OK. Siis 2008 sanottiin, että tehokkuutta pitäisi parasta vuoteen, parantaa vuoteen 13 mennessä 40 prosentilla. Mä otimme tämän esille. Mutta meillä ei muuta dataa kuin 2018 data. Ja minä mietinnössä totesin, että, että että tehokkuushyödyt pitäisi saada irti 2018-30 välillä. On lukuisia esimerkkejä operaattoreista globaalisti, jotka ostavat, että tämä voidaan toteuttaa nykyteknologiallakin. Ei tarvita kuin kannusteet. Kun meillä on Pariisin sopimus, jolla pyritään rajoittamaan ilmaston lämpeneminen reilusti alle kahden selsiuksen, jos mahdollista puolentoista selsiukseen. Meidän pitäisi olla kunnianhimoista säätelyä EU-ssa, tässä me esimerkin. Me tarvitsemme globaaleja toimia. Mainitsen toisaalta EUn ja IMOn standardit, mutta me tarvitsemme suuremmat päästöt. Komissiossa totesi, että se haluaa poistaa tämän pakollisen parametrin, eli kuinka paljon hiiliä kuul- kuljetetaan, mutta kuulemassa me kuulemme, että teollisuus sanoo, että se on sillä tärkeä parametri, että heidän asiakkaansa kysyvät dataa laskeakseen tuotteiden hiilijalanjälkeä. Ja sitä mä tiedä, kun, jos mä tiedä, kuinka paljon hiiltä aluksessa Märsk mainitsi tämän, ja myös tutkijat, jotka ovat tämän parissa työskennelleet. Sitten haluan laajentaa tämän alan metaaniin. Ihmiset, jotka ovat kuunnelleet minua, niin tiedätte, että, että metaanipäästöt ovat minun lempi. Keppihevonen, ne ovat olla tärkeitä. Se kasvi huone patentilla 87 verrattuna hiilen yhteen ja säkätaulua ajattelee, niin meidän täytyy ajatella lähetulevaisuutta eikä sanoa, että eikä sanota, mitä tapahtuu sadan vuoden kuluttua. raportointi on hankalampaa, koska se mittaaminen ei ole niin helppoa kuin hiilidioksidin. Mutta meillä on joitakin verkkiarvoja. Meillä oli metanityöpaja, joka komissiolle pari viikkoa sitten, ja se sanoi, että että voi käyttää stadion ja myös mittauskeinoja. Meidän pitäisi siis tarkastella tätä tärkeää kasvihuonekaasua koska useampi laivan omistaja haluaa vaihtaa nesteytettyyn polttoaineeseen bunkkeripolttoaineen vuoksi ilmanlaadun vuoksi. Ilmanlaatutoimenpiteet. Olen puhunut aika osan operaattorin kanssa ja myös satamien asukkaiden kanssa. Ja tällä on kielteisiä kansanterveysvaikutuksia. Ja se johtuu lähinnä laivojen päästöistä, koska heidän polttoaineensa ei todellakaan ole puhdasta ja se on iso juttu. Satamat ovat TRAN-valiokunnan toimiala, joten haluan nyt ehdottaa pakollisia toimia tähän mietintöluonnokseen. Me haluamme, että komissio tekee satamista siistimmät ja pyritään tulevaisuudessa nollapäästösatamiin. satamiin. Ja myös tähän päästökaupan mukaan von der Leyen ja Turman ovat maininneet tämän Turmas, Timmermans. Ja meillä pitäisi olla merenkuuluun hiilirahasto, jotta voisimme sijoittaa tutkimuksia, joka lisäisi alusten energiatehokkuutta. Meillä pitäisi olla myös muita toimia, jotta pitkällä aikavälillä voimme tehdä merenkulusta nollahiilistä. Ja meillä on isoja merenkulkumaita EU-ssa, joilla ei ole varaa tutkimustyöhön it, omin varoin. Olisi erittäin hyvä käyttää osa ETS-varoista ja sijoittaa ne tutkimusrahastoon. Ja lopuksi sitten energiatehokkuustavoite, jonka mainitsin, 40 prosentin tehokkuus vuoteen 30 mennessä jätin tämä teknologia avoimeksi. Se on minulle tärkeistä. Tärkeää, kuten sanoin, että voi olla jotakin toimijoita, jotka eivät kykene välttämättömiin investointeihin, eivät edes rahaston kanssa. He voivat saavuttaa tavoitteen kulkemalla hitaammin, koska silloin polttoaineen kulutus vähenee. Ja kun meillä on teknologia avaintavoite, pääsemme poliitikkoina eteenpäin paremmin. Me jätämme teknologian valinnat avoimiksi. emme ole kristallipalloa. Koska me tiedämme, mikä teknologia lentää tai purjehtii tulevaisuudessa. Kiitos. Nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät ensin EPPn Peter Liisen. Kiitoksia puheenjohtajalle. Kiitos esittelijälle Eh, ihan lyhyesti komission ehdotuksesta sen verran, että eh, eh, että sen ainoastaan pelkästään nämä mukana. Eli tästä pari seikkaa komission ehdotuksessa oli sellaista poikkeamaa ja totta että, että että ainoastaan äh, lasketaan kantavuus näihin äh, näiden alusten käyttöä arvioidessa, äh, polttoaineen kulutusta arvioidessa. Ja tässä samoin neuvostossa on sama kanta, ja tässä Muutenhan äh, tietenkin äh, mittaamme sen, millä tavalla tätä oikeastaan kulutusta voitaisiin sitten vähentää perustumatta sitten siihen kantavuuslaskelmiin, että mahdollisimman tehokkaaksi saattaisiin tämä äh, polttoaineen kulutus. Sitten on tietysti tässä vielä ongelma komissiossahan ollaan nyt vedottu varustajiin, varustamoihin, mutta se ei välttämättä ole aina niiden asia päättää, miten näitä aluksia käytetään ja, ja millä linjoilla. <clears throat> Eli tämä operaattori on mielestämme tässä tärkeimmässä roolissa samoin kuin lentoliikenteessäkin, mistä lienee aika suuri yhteisymmärrys. <clears throat> Ja sitten tämä äh, aika ennakkoluuloton asenne, missä menemme pidemmälle kuin komissio. Eli siitä olen kyllä ihan yhtä mieltä, että äh, tässä on, pitää toimia rivakasti. Äh, meriliikenne on toistaiseksi sellainen, jossa ei ole tällaista voimassa olevaa, sovellettavissa olevaa ympäristölainsäädäntöä Tämä varmaan äh, olisi oletet, ollut oletettavissa äh, komission puheenjohtajan äh, puheenvuorossa kesällä, kun puhuttiin tästä vihreästä ohjelmasta <clears throat> uudistusohjelmilla. Mehän usein olemme kuulleet, millä tavalla merenkulun pitää kantaa oma vastuunsa ja <clears throat> olla mukana tässä näissä yhteisissä talkoissa. Miten sen sitten saavutettaisiin meille ja niin kuten neuvostossakin tuntuu olevan tärkeää se, että meillä on jonkinnäköinen vaikutuksen, vaikutusten arviointi käsillä. Onko tämä 2013 riittävä vai voitaisiinko sitä laajentaa jollakin tavalla? Ja tämän eh, toimivuuden kannalta eh, Brexit tietenkin on toteutuessaan muuttanut eh, tilannetta ehkä olisi järkeävää puuttua myöskin Iso-Britannian suuntautuvaan kuljetuksiin, <clears throat> mutta katsotaan nyt sitten, kun esittelikin totesi, e, ei ole väliksi missä laivat seilaa ja mihin satamaan. Sen pitää kuitenkin pitää noudattaa näitä samoja määräyksiä kaikissa tapauksissa olemme laskelmissamme todenneet, että hintoihin se tietysti vaikuttaa sitten tähän kuluttajan, lopullisen kuluttajan maksamaan hintaan, mutta ei, mä, ei ihan törkeä paljon ainakaan pienemmän rahdin osalta. Nyt sitten vaikeampi sanoa, miten raskas rahti Äh, siitä sitten, miten siihen sitten se vaikuttaisi. <clears throat> Eli hinta, hinnalle, hinnalle koituvat vaikutukset ovat vähäisemmät kuin ehkä olemme <clears throat> en ehkä ennakoineet. Äh, äh, Hiilidioksipäästöihinkin voitaisiin tätä kautta vaikuttaa. Täytyy vielä miettiä sitä. Äh, sitten vielä äh, toinen seikka, kun puhutaan sitä, että, että, että päästöjä vähennettäisiin yli 30 prosentilla, mutta katsotaan millaiseen se vankea äh, rahastoa voitaisiin laajentaa ja sitä, siihen voitiin sitten saada kansainvälistä tukea ja silloin, jolloin se olisi helpommin nieltämissä, missä jos sieltä voisivat myöskin EUn ulkopuoliset maat sitten ammentaa tarpeisiinsa. Ja tässä nyt viittaan taas ilmailusektoriin. Silloin se varat olivat, tuki ja rahat olivat tarjolla vain EUn sisäisiin toimiin. Tässä tarvitaan myöskin sitten ulkopuolisella tukirahaa tutkimuksiin myöntää. Thank you. Kiitos seuraavaksi SDstä Kuteland. Kiitos esittelijä, kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvästä mietinnöstä. Totesin alkuun, että tämä on hyvin pitkälti meidän ryhmämme linjan mukaista. Tässä on asioita, joita mekin haluaisimme viedä eteenpäin. Pitäisi varmistaa se, että MRV ei ole ainut mittaamiseen käytettävä keino, vaan käytettäisiin välineitä, joilla päästään paremmin tavoitteisiin. Esittelijä viittasi siihen, kuinka tärkeä tämä ala on, mutta vielä ennen tätä totesin, että äh, laivaliikenteessä on myös tulevaisuuden potentiaalia. Mutta äh, ala pitää saada mukaan lainsäädännön piiriin ja osallistumaan Pariisin sopimukseen. Ainoastaan näin voimme saada laivaliikenteen, joka on tehokas ja parantaisi omalta osaltaan tilannetta, mutta nykytilanteessa No, tilanne on päinvastainen. 20, siis 2050 puhutaan 250 prosentin pääsyyn, päästökasvusta. Ja näin alasta tulisi olla maailman suurimpia päästöjen aiheuttajia. Ja meidän täytyy noudattaa normeja, päästä eteenpäin ja täytyy vakuuttua siitä, että meillä on korkeimmat mahdolliset standardit eikä saa lähteä kansainvälisesti näitä asioita madaltamaan. Olen Petrin kanssa rahdista yhtä mieltä. Pitää katsoa todellista lastia, ei katsota tilannetta vain teknisesti. Ja tarvitaan toimenpiteitä ja välineitä, jotta on tietty katto päästöille tietyllä matkalla. Se olisi mukana MRV, eli mittaamisessa, raportoinnissa ja todentamisessa. Olen myös tyytyväinen tähän päästökauppakohtaan. Ja rohkaisisin siihen, että MRVn kautta painostetaan ETS-kysymyksissä tätä alaa. Ja olemme puhuneet rahastosta. Meidän ei tulisi sitä kuitenkaan lykätä. Nyt on hetki tarttua tilaisuuteen. Ja komissio on sekin sanonut pitävänsä asiaa tarpeellisena nyt laivaliikenteellä, meriliikenteellä on todellinen mahdollisuus päästä eteenpäin ja saada tästä varoja ja parantaa tätä kautta alan toimintaa. Eli tämä voisi olla tärkein keino torjua päästöjä tuolla alalla. Ainut asia, mistä on ollut yhtä mieltä, koskee satamia. Minusta meidän pitäisi mennä pidemmälle kuin, että pyydämme komissiota viemään asiat eteenpäin. Nyt meillä on syytä toimia. Satamissa ja pienemmissä maissa, kuten Maltalla, ei ole mielestäni hyväksyttävää, että voidaan aiheuttaa päästöjä. Siitä on todella suurta haittaa alueella asuville ihmisille, heidän terveydelleen ja MRVssä pitää tehdä enemmän tähän puuttumiseksi. Ei tämä ole pelkästään Trannin tai ELMin kysymys, vaan tässä on kyse ihmisten terveydestä satamien läheisyydessä. Ja tähän on pureuduttava MRVssä nyt. On taattava se, että päästöjä ei synny silloin, kun laiva seisoo satamassa paikallaan. Se on hullua. New Catherine Chabot. Kiitos sitten Katrin Jambon Renewstä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kovasti kiittää esittelijää. Tämä on erittäin tekninen aihe. Kiitos tästä huipputyöstä. Ja se muistuttaa meidän teknisistä tavoitteista ja kunnianhimoista, joita tarvitaan energiamuutoksesta – meriliikenteestä. Täällä on nyt tulkkausta. Mikrofoni on päällä. Toistatko vielä? Ovatko tull... Kuuleeko varja? Kuuleeko esittelijä? Kuuletteko te minua? Jatka. Minäpä jatkan. Eli tämä on tekninen kokonaisuus, mutta esittelijä ei unohda, että meidän, meidän täytyy olla kunnianhimoisia, jotta merenkulku on osa energiasiirtymää. Olennaista on myös, että se tulee tässä sanottuna, ettei anneta periksi tai peräännytä EUn tavoitteista vähän niin kuin merenkulkujärjestön suuntaan etene muutamaan suuntaan. Entäkin, minusta on hyvä, että hiilidioksidipäästöjen lisäksi otetaan kaikki kasvihuonekaasut mukaan. Ehkä menisin pitemmällekin. Mikseivät sitten typen ja rikin oksidit, soksit ja noksit otettaisiin mukaan? Miksi me luomme tällaisia vähäpäästöisiä alueita ylipäätänsä ja sitten ne otettaisiin mukaan sitä myös mietintöä. Ja siitä toinen vaikutus merten biodiversiteettiin ja on mainitsematta. Eli osa on ilmapäästöjä, mutta osa on meri- tai vesipäästöjä. Ja, ja komissio on pohjohtaja, on ottanut tämän vihreään ohjelmaan. Vaikutusarviointi on tehty minä toivon, että merenkulku tota, mukaan päästökauppaan, mutta kolmeen asian suhteen pitäisi olla tarkka. Ensinnäkin tämä hiilen ostamisrahasto 30 prosenttia varoista, että se tulisi merenkulkusektorille. Tai että merenkulkusektorille tulee joku osa, mutta 30 prosenttia aika vähän. Voisi ajatella, että se on enemmänkin koska tämä on miljardi euroa vuodessa, mutta tarpeet ovat isommat. Ja täytyy myös ottaa merenkulkusektori vapaaehtoiset toimet energiasiirtymässä. Me näemme varustajia tällä hetkellä, jotka jo investoivat joko lisää kulutusenergiaa, eli käytetään purjeita apuna tai sitten käytetään vetyä. Ja tämä eli työntövoimaa tuulesta, mutta, ja tätä pitäisi jatkaa. Ja ja samaan aikaan on myös varustajilla, joilla myönteisiä kantaa toisaalta he joutuvat maksamaan päästökaupasta. Eli tuetaan päästökauppaa, mutta ollaan kuitenkin tarkkana ja sitten lisäsi yhden asian. Ja sitten on tämä merenkulkualan etiketöintimerkinnät tässä meillä on tällainen merkintä, shipping-merkintä, joka kansalaisjärjestöt edistävät, ja se pitäisi ottaa mukaan. Että se on aika ovella ehdotus tämän äh, hiilen suhteen, ja, ja satamat määritellään niin, että kun merkittävä osa rahdista puretaan satamassa, ja sitten kuljetun rahdin suhteen olemme sitä mieltä, että ei pidä pakittaa – Eli säilytetään velvoittavuus tässä ilmoittamisvelvollisuus. Energiatehokkuuden suhteen 40 prosenttia ja 40 prosenttia tästä 20-30. Tämä on tie, jota voidaan tukea. Tämä mahdollistaa sektoreille käyttämään keinoita. Heillä on esimerkiksi nopeuden hidastaminen. Minä itse kannatan tämän alusten vauhdin hidastamista. Ja sitten nollapäästö satamat. Tämä on yhteydessä vihreitä sopimusta koskevassa päätöslausumassa. Marseille satama etenemässä tähän suuntaan lisäksi ja että jos ajatellaan siirtymistä jo, joilta, jos meillä monimuodikuljetusta tieliikenteestä siirrytään sisävesiliikenteitä. Niin me voimme mä, mä että sisävesiliikenne olisi nolla päästöistä. Kiitos tästä kunnianhimosta. Meillä on erittäin tärkeä osa meri, merenkuluun siirtymään käsiteltävänä. Euh, pour idée, j'ai Joël Melin sur ma liste minun on täällä seuraavaksi Jean Melon luettelossa, mutta oliko siellä muita? Otetaan seuraavaksi siis ECRstä. Kiitos. Ensinnäkin, että tämä onkin ainoa myönteinen osa tätä osuus tässä asiassa. Kiitokset esittelijälle Mm, ahkerasta työstä tasoittaakseen tietä jatkaa keskustelua. Ja onhan tässä muutamia hyviä innovaatioitakin. Ei siinä mitään. Paitsi, että ECR on aina painottanut että hallinnollisen taakan keventämistä, vaan on tarpeen myöskin sitten, mehän olemme sitä aina ajaneet, mutta myöskin säännellä äh, ulkomaala, ulkomaisten alusten, esimerkiksi amerikkalaisten ää, äh, toimia täällä Euroopan satamissa mm, <clears throat> näin äh, lyhyellä aikavälillä. Sitä me ainakin kannatamme näitä toimenpiteitä. Mutta Tokko oli tarpeen tehdä 34 muutosehdotusta koko tähän projektiin Eh, komission ehdotus on hyvä, hyvin tasapainossa näiden eh, eh, asetusten ja on omien tavoitteiden kanssa. Tasapaino on siinä on siis hyvä, kun ajatellaan sitten vielä sitä, millä tavalla siellä toisaalta sitten mahdollistetaan tämä tietojen keruu ja, ja tämän järjestelmän ylläpitäminen. vaikka tässä olla vielä vuottakaan toteutettu ja olisi kuitenkin hyvä eh, saataisiin sitten eh, tämä uusi hanke, uusi ehdotus hank, eh, hank, hanke linjaan kaikkien olemassa olevien järjestelmien kanssa. IMO ja EUn järjestelmien ja määrysten erilaisuus on ollut haitaksi sitten äh, näiden esimerkiksi päästöjen, äh, päästöjen mittauksien, minkä ansiosta sitten äh, alan toimijat ovat tavallaan saaneet epäsuoran luvan jatkaa entisellä tiellä. Jos direktiiviä 94 vuodelta sitä sitten ja laajennettaisiin ottamaan mukaan kaikki eh, eh, kasvihuonekaasut eh, hiilidioksidin lisäksi tähän samaan asetuksen piiriin siis. Ensinnäkin on tarpeen saada toimimaan jämäkkä tietojen kiruu toiminta ja ja sitten sitä sitten tehostettaisiin alakohtaisilla äh, kohdennetuilla äh, tavoitteilla tässä samassa, samassa yhteydessä. Muutama muutosehdotus tästä on luvassa juuri näitä seikkoja korostamaan. Sitten Guen edustaja. Kiitos. Minusta tämä on oikein hyvä mietintö. Ja esittelijä ansaitsee kovasti kiitosta työstä. Me tiedämme, että komissio on tekemässä ehdotusta päästäkö meidän merenkulku mukana, mutta raportti tulee 21 puolessa välissä, se on liian myöhään. Tämä raportti pyrkii ottamaan mukaan merenkulun päästökaupan tällä hetkellä. Tämä olemassa oleva MRV-järjestelmä on tiedonkulkojärjestelmä ja emme nyt tarvitse lisää dataa sen selvittämiseksi, että alusten päästöihin pitää puuttua. Me yleensä suhtaudumme äh, päästökauppaan skeptisesti, joka on markkina, aina järjestelmä, joka ei ole onnistunut. Mutta tässä tapauksessa tehty ehdotus laittaa merenkulun osaksi päästökauppaa sillä lailla, että siinä olisi sitova päästövähennys vuonna 30 mennessä 140 prosenttia. Yksi asia, jota komissio ei ehdotuksessa kannata, ja alusten koko. Mitä jos tiputtaisiin artikla 2,1 tonnistoa olemaisesta, ole, olemassa olevasta ehdotuksesta, että useampi alustus mukaan, mitä jos tiputtaisiin 5000 bruttotonnista 4000 bruttotonnia, sen 1500 alusta lisää mukaan semmoinen kaasuöljytankkereita toimet, jotka pyrkivät vähentämään alusten päättämistä. Siinä on myöskin 400 bruttotonnin, bruttotonnin aluksi ja olen pitänyt vähän apua. Ja saamani analyysin mukaan, äh, Clarksin tietokannan mukaan, jos tämä laajennetaan 400 bruttotonnoin, se on vielä 2400 alusta mukaan, lähinnä lauttoja, mutta myöskin jonkun verran rahtialuksia, jonkun verran kemikaalien kuljetuksia tarkoittaa tankkereita, mutta myös lisää öljy- ja kaasutankkereita. Ja nykyseliksessä on poikkeuskalastus, oliko ehkä supertrollerille pitäisi panna määräykset mukaan tähän, ajatellaan mitä tuhoavat kalakantoja ja yhteisöjä, eikä niillä ole paljon tarjottavaa kalastusyhteisölle. Tässä on myöskin poikkeus, myöskin sota, aluksella, mutta tämä on jo uskomatonta. Yhdysvaltain armeija on yksi maailman suurimpia saastuttajia. Eikä sota aluksella pitäisi tarjota poikkeuksia. Thank you. So Uh, I will have the... Kiitos. Nyt sitten menettely ilman puhe, puhujalistaa. Väisiä Deli. Kiitos. Kiitos Jutta Paulukselle tästä mietinnöstä. Rahastoajatus on erittäin myönteinen ja myös nämä kannustimet sille, miten varat voidaan välittää sitten takaisin alalle tutkimusta ja innovointia varten. Tämä on oikein hyvä väline, jota voitaisiin käyttää myös muilla aloilla. Mietinnössä on tärkeää korostaa myös rahtialuksia, niiden roolia. Tämä on hyvin tekninen asia, mutta tämä on valiokunnallemme tärkeä asia. Se on syytä pitää mukana tässä menettelyssä. Minulla olisi kaksi kysymystä, poliittis-taktista kysymystä. Yksi niistä liittyy ETS-päästökauppajärjestelmään. Odotamme kärsimättömästi IMOn ja YKn järjestelmä hiilen poistamiseksi laivaliikenteestä ja meillä on samat tavoitteet tässä. Mutta olen kuitenkin äh, huolissani niistä taktisista mahdollisista virheistä, joihin saatamme sortua, jos nyt seuraavan vuoden ajan toimimme niin, että komissio ei pysty osoittamaan, että se voi onnistua IMOn sopimuksessa, koska tuossa praktisessa asiassa kärsimättömyydestä on ehkä haittaa. Ehkä silloin epäonnistumme ottamaan tässä huomioon kaiken päiväliikenteen, eikä vain yhtä kuudesosaa siitä. Eli voi olla, että tässä tavallaan mennään ja painostetaan liikaa ja liian pitkälle, ja sitten mennään takapakkia eikä saadakaan aikaan kansalaisille niitä ratkaisuja, joita haluaisimme. Ja toinen taktinen kysymykseni liittyy viitearvoon, joka mainitaan tarkistuksessa 27. Kuulin perustelusi tälle juttu. 40 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030. Ne on hyväksytty jo siis kansainvälisessä merenkulun järjestyssä ja perustuvat vuoden 2008 tasoon. Jos me sanoisimme 2018, niin tässä mielestäni lähetetään tai välitetään väärä viesti niiden kannalta, jotka ovat tässä ensimmäisenä tehneet jotain. Marsk esimerkiksi yhtiönä, varustajana on lähtenyt vapaaehtoisesti vähentämään hiilen käyttöä omassa toiminnassaan. Ja ovat näin osoittaneet, että tämä on tehtävissä ilman, että kilpailukyky tästä kärsii. Eli jos tähän laitetaan vuosiluku 2018, tavallaan rangaistaan niitä, jotka ovat tässä olleet esimerkkejä muille. Tämä on tällainen taktinen pohdinta, johon meidän pitäisi lähteä. lähteä. Haluammeko todella kaikilla teollisuuden aloilla rangaista niitä, jotka ovat ensimmäisenä lähteneet hyvin toimiin ja sanovat sitten, että on selvä, me olemme tähän kyllä panostaneet jo aikaa ja rahaa, mutta nyt meitä kohdellaan näin. Seuraavaksi Dali. Thank you also to the rapporteur. Kiitok, äh, kiitoksia. Äh, kiitokset esittelijälle heti. Muutama seikka, jotka on otettu esille. Me olemme Tästä jo pitkään, tätä pitkään jo äh, puineet. 2013 äh, strategia, jossa pyrittiin äh, myöskin veitellen sitten ottamaan mukaan merenkulun standardit muihin yleisiin päästörajoitustandardeihin. Ja kun näitä kansainvälisiä toimia on, on odoteltu, niin sinä aikana mitään merkittävää edistystä ole tapahtunut. Me olemme pyrkineet odottamaan, että Äh, merenkulkujärjestö sitten IMO lähtisi tässä asiassa etenemään, mutta tuntuu olevan paikallaan. Ja kaiken kaikkiaan tämä hiilivapaa äh, meriliikenne äh, on vain haave. Mutta nyt tämä joka tapauksessa kuitenkin komission ehdotus on aika kaukana mistään selkeästä tavoitteellisesta päästörajoitustavoitteesta. Mm, Me tarvitsemme yht, tällaisen toimenpide koosteen, joka on sekä lyhyt, lyhyt, vaikuttein, lyhyt vaikutteisesti toimiva, että myöskin sitten kestävällä pohjalla pidemmän aikavälin päästövähennyksiä ajatellen. Haluamme, että, että komission ehdotus menee nimenomaan tähän suuntaan ja, ja kaikin tavoin pyrkii sitten ottamaan nämä yleiset säännöt erityisesti mukaan merenkulun äh, äh, sääntöjä määrittävässä. Ja tällä sitten saataisiin äh, tällaisen lippulaivaomainen hanke kansainvälisestikin esimerkiksi muille en, en voi kyllin korostaa tarvetta, korostaa sitä, että me investoimme puhtaaseen liikenteeseen kannatan esittelijän näkökulmaa siinä, että, että merenkulun päästötavoitteet pitää saattaa saman linjan yleiset, yleisiin 2030 tavoitteisiin muun liikenteen osalta. Ja tätä, tätä tietysti sitten toista myöskin kannustaa liikennettä, meriliikennettä pyrkimään täysin päästövapaaseen liiketoimintaan. Ja kun, niin kuin esittelekin totesi, me, me, me meillä on tarpeen saattaa toimeen voimaan päätöksiä, jotka eivät rasita taloudellisesti ketään toimia epäoikeudenmukaisesti. Niin ikään sitten kestävien polttoaineiden ja tankkauspisteiden nykyaikaistaminen on tässä avainasemassa. Kiitokset. Laitan nyt itseni tänne puhuja listalle. Tämän voi, te- tämän voi tehdä, kun on puheenjohtaja tarkistus 23, siihen liittyy kysymykseni. Minkälaisena näette mekanismin, jolla voidaan välttää se, että tankkaus- tai latauspisteet siirrettäisiin vaarallisille alueille EUn ulkopuolelle, esimerkiksi Turkkiin. Miten tässä voidaan toimia? Kukaanhan ei haluaisi, että näin kävisi. Me pystymme tämän kyllä välttämään, jos meillä on järkevät järjestelmät. Mitä ehdotatte? So, uh, you will conclude, maybe we start. Ehkä voit pitää loppupuheenvuoron ja sitten kuulemme komissiota, ei teillä sitten ole kysymyksiä komissiolle. Laurence Graf komissiosta. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Kiitos myös rouva esittelijälle Kiitos mietintöluonnoksesta. Mielellämme aloitamme prosessin ja yhteistyön. Toivottavasti pääsemme tuloksiin ei liian kaukana tulevaisuudessa, kun neuvostokin on valmis ottamaan askeleen eteenpäin. Komissio teki ehdotuksen viime vuonna, lähes vuosi sitten, jossa pyritään ottamaan huomioon kansainvälisen merikulkujärjestön tiedon kulkudatan päätökset ja tämä suhteessa omaan asetukseemme. Komission ehdotuksen pääponsi oli sopeuttaa olemassa olevaa asetusta teknisiin tarkistuksiin mahdollistaaksemme asetukseen virtaviivoistamiseen imon järjestelmään minimoiden hallintataakan samanaikaisesti viemättä mitenkään pohjaa asetuksen tavoitteelta. Ja kuten sanoitte, tässä on tavoitteena kerätä vankkaa dataa hiilidioksidipäätöistä, halutaan seurattavuutta, joka on yksi avaintavoite, johon asetuksella pyrittiin ja näin haluttiin luoda kannu, kannustimia hiilidioksidipäätöistä päästä vähennyksiin. Meillä oli ensimmäinen ehdotus 18. Dataa kerättiin ensimmäisen kerran viime vuonna ja analyyttinen kertomus on valmisteilla komissiassa. Ja toivottavasti saatte sen pian. Meillä on nyt vankkaa dataa EU-satamista ja me haluamme valmistella seuraavia politiikka-askelia – joita tunnistamme 2013 komission strategiassa. No, kuten tiedämme, viime vuoden jälkeen meillä on uusi komissio ja uutta poliittista tuulta purjeissa vihreän ohjelman kautta ja sitomasta lisääntyneeseen ympäristötoimiin EUn taloudessa kaikista talouden, kaikilla talouden sektoreilla Pariisin sopimuksen mukaisesti. meren kulkusektorina jätettiin tasalla ympäristötoimiin toimissa ja sitä pitää korjata erityisesti kun päästövähennyspotentiaali on merkittävä. Sekin on kohtuullista mainita. Ja päästökauppa toimenpiteinä sitä on ehdotettu komission suunnalta. Olemme aloittaneet työn osana laajempaa toimenpidepakettia, joka kuuluu vihreän ohjelmaan, myös osana laajempana toimenpidekorja, joka koskee meren, meriliikennettä ja me jatkamme vuoden 2013 toimien pohjalta sanotaan, että tehtävä olisi komission päästökauppaehdotuksen alainen, mutta meidän täytyy vahvistaa ympäristötoimia. Jos me astamme 50-55 tavoitteita, sitä täytyy miettiä. Meidän täytyy ajatella meren kuluvaikutuksia muille sektoreille. Jos me avaamme tämän sektorin se voi vaikuttaa muihin sektoreihin ja tässä myös vaikutukset Brexitin suunnalta. Joten meidän puolesta me tarvitsemme siis vähän yksityiskohtaisemman vaikutusarvioinnin. Sitten pari kommenttia. Tämä mainitsin tänne myös muut. Sovellusala, pitäydytäänkö hiilidioksidissa vai käsitelläänkö muitakin kasvihuonekaasuja? Komissio alun perin päätti keskittyä hiilidioksidiin, koska se on 95 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Siinä oli logiikka. Ja sama pätee myös laivojen suhteen, koska me kattaisimme näin 99 prosenttia päästöistä – rahtiliikenteen suhteen panne merkille ehdotuksen kantanne. Tämä oli myös komission ilmaiseva kanta. Ja operationaaliset hiilidioksidistandardit. Tästä keskustellaan kovasti Imossa. Se on heidän seuraavassa politiikkakomiteassa sekä helmikuussa, maaliskuussa että syksyllä. Ja sitten täytyy tarkastella lisää rahoituksen mahdollisuutta vähähiilisemmän sektorin luomiseksi. Ja päästökauppatuloilla voi olla vaikutuksia rahoituksesta, voidaan käyttää teknologiaan, niin infrastruktuuriin ja myöskin uuden laitteiston asentamiseen. Kaikki tämä on tärkeää. Eikä meidän polta enempää tällä kertaa. Thank you. Jutta. Kiitokset sitten Jutta. And thank you to the Um, kiitoksia kaikille, kiitoksia varjoesittelijöille, kiitos äh, tästä äh, äh, keskustelusta ja kiitokset kaikille, jotka ottivat kysymyksiä, tekivät kysym- esittivät kysymyksiä ja ottivat tärkeitä asioita esille. Tässä on koko joukko seikkoja Äh, Liise totesi, että tässä pitäisi äh, pyrkiä nimenomaan tähän äh, kaiken päästöneutraaliuteen, päästöttömyyteen ja ja toki merenkulku on laajemminkin tämän asetuksen puitteissa määritelmä. On sitten varustaja tai häneltä aluksen vuokrannut, niin joutuu noudattamaan tämän asetuksen määräykset. Ja voidaan tietysti miettiä sitä, näitä, näitä prosenttilukuja lähteä pohtimaan tässä. Varmaankin sitten jonkinlainen ratkaisu on löydettävissä. En tiedä, on tarpeen avata tätä rahastoa kansainvälisille toimijoille, yrityksille. Jos ajatellaan eh, vaikka nyt sitä ihminen eh, lamalla maksaa jotain paikallista alvia, niin eihän hän sitä mistään takaisin koskaan saa jostain äh, ruokaustoksistaan. Tämä on vähän sama ilmiö tässä. Jota kuten toki voidaan tätä äh, nollapäästö äh, asiaa laajemminkin puida. Kuitenkin todellakin tärkeää on satamatyöntekijöiden ter- äh, tervehdykset. Sitten typpipäästöt, kuten mainittiin, ne äh, hiilidioksidiin äh, verrattuna huomattavasti hankalammin mitattavissa jos ajatte tämä polttoaine sitten, kun munkroja polttaa, niin sehän muuttuu sitten hiilidioksidiksi siinä väistämättä, mutta noksit ja muut tyypin typpijohdannaiset ovat hankalammin mitattavissa, kun ne sieltä moottorinuumenissa kiertävät. Mutta toki on hyvä tavalla tai toisella huomioon ottaa herra Vonra, jos aikaa tässä olisi, vaikka kuinka paljon mitä oli, että odotetaan vielä kolmesta kuuteen vuoteen, että jotain tapahtuisi, mutta kun aika on kortilla, minä itse asiassa sairaalan laadunvalvonnassa olen ollut töissä vaikka eh, siellä oli tiimejä sitten perustettu potilaat tietyn, tiettyä eh, sairautta potevien hoitamiseksi, mutta joskus potilaat eh, onnettomat poikkesivat meidän hienosta suunnitelmistamme. Eli ei sitä sitten oikein tahtonut tulla niin, että, että jouduttiin tarttumaan varasuunnitelmaan, että potilaan henki saatiin pelastetuksi. Tässä on vähän samanlainen tilanne niin, sitten on puhuttu, puhuttu siitä, että kuinka paljon päästöjä saataisiin sitten tämän määräyksen piiriin, jos tätä soveltamisalaa vielä laajennettaisiin, lavennettaisiin. Nyttemmin siinä on 90 prosenttia jo sen piirissä. Ja jos ylipäätään se laskettaisiin, kuinka paljon mitä, mitäkin päästöjä milläkin päästö, mistäkin päästölähteestä on, on mitattu, niin ja kommentit esimerkiksi tässä sot, tuolta sotilaselämästä Yhdysvaltain puolustusvoimat ovat 1,2 miljoonaa tonnia pystyneet tätä näitä päästöjä vähentämään. Eli ihan näillä yksin. Toki kaikki tuolla sitten e-, EUn satamissa ovat myöskin käyneet vai? No, sitten vielä, mitä tulee äh, merenkulkujärjestön IMON asian. No, olen saanut kuulla, että IMO ei ole hievahtanutkaan, ellei sitä ole tyrkätty eteenpäin. Siltä saattaa meillä olla hiukan eri käsitykset, mutta, mutta IMOlla on mielestäni osoitettava, että, että, että tämä äh, äh, vetkut, vetkuttelun aika on nyt ohi tulkoot kelkkaamme, ihan vapaasti pääsevät. Ja sitten, sitten, äh, entä, sitten entä, ää, äh, ää, äh, tässä ajatellaan nimenomaan tätä ää, ää, keskikulutusta, Ei, eikä, eikä tämä, mitkä kynnysarvot välttämättä siellä sitten vaikuta. Kaiken kaikkiaan on, oli sitten jossakin vaiheessa sitten tehtävä enemmän työtä päästäksensä riittäviin tavoitteisiin, jos 25 prosenttia alle keskiarvon jo nyt toimivat. Sitten tarvitaan enää sitten vähäpätöinen prosenttiluku sitten enää 2030 tavoitteen saavuttamiseksi. Mirjam Dalli, kiitoksia tuesta. Mukava kuulla, että että, että piditte tästä äh, mietinnöstä, Pascal, mitä sitten tulee äh, hiilivuotoon julkisessa kuulemistilaisuudessa. Äh, tehtiin selväksi, että jos aja kaikki tässä yhteen lisäkustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin me tarvitsemme esimerkiksi huomattavasti korkeammissa summissa liikkua, jotta saataisiin sitten, jos ajatellaan tätä päästökauppaa kaiken kaikkiaan, en, en, en näe tässä tulevaisuutta. Sitten komissio, tietysti mukavaa, että teknisissä seikoissa, että olette avuksi ja että tämä tosissaan Tietysti hyvä, että olette tässä päästökaupan osalta jo ottaneet, edistys, tehneet, ottaneet edistysaskelia. Tämä olisi ehkä hyvä perustaa, luoda ihan oma alaluokka näille päästöille ja sitten ajatella tätä yhteensovittamista äh, tuonnempana, mutta jätin tämän nyt ehdotuksessa avoimeksi, koska tämä on asia, jota komission pitäisi tarkastella, eli että, että minkälaisen äh, toimenpiteen sitten päästään äh, tuloksiin. Ja, ja lisääkin muutosesityksiä varmaan tulee, ja niistä sitten kättävää nämä neuvottelemme. Uh, so, uh, next... Eli seuraavaksi kolmas kolmatta on tarkistusten jättämisen määräaika. Eli äänestys on sitten toukokuussa ja täysistön äänestys kesäkuussa. Nyt siirrymme eteenpäin esityslistalla. Cesar Luena johtaa tästä eteenpäin puhetta. Ja olen pahoillani. Anteeksi, kuinka? Okei, okay, okei. Okay. Kommentteja mikrofonin ulkopuolelta. Expert in aviation. Eh. Olen ilmailuasiantuntija. Noin 30 prosenttia maailman lentokoneista ovat tehottomampia kuin Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Ollaanko näihin päästöihin puuttumassa? Tässä kaikki. Kiitos. Continuamos con el punto 16. Inter... Seuraavaksi kohta 16. Keskustelu komission kanssa sähkösavukkeista ja lämmitetystä tupakasta. Ensin puheenvuoron saa terveyspääosastolta DG Sankosta Andre Riis. 10 minuuttia aikaa hänelle komission. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Tervet... Kiitoksia kutsusta tähän tärkeään keskusteluun. Pidän lyhyen esityksen, joka koskee sähkösavukkeita ja lämmitettyä tupakkaa. Ehkä muistattekin, että direktiiviä alettiin käyttää vuonna 2016. Tähän liittyvät myös sähkösavukkeet. Tämä on tupakkatuotteiden valvonnassa keskeinen lainsäädäntöpaketti. Ja tässä pyritään siihen, että tupakkatuotteet eivät olisi niin houkuttelevia nuorison keskuudessa. Tämä on ensimmäinen lainsäädäntö teksti, joka ylipäätään maailmassa uskoakseni sääntelee sähköisen tupakan käyttöä. Täällä pyritään vähentämään tupakan käyttöä, vahvistamaan sisämarkkinoita ja pitämään kiinni erityisesti nuorten hyvästä terveyden tasosta. Miksi päätimme lähteä sitten sääntelemään sähköä? savukkeita. Kun teksti laadittiin tälle sääntelylle oli suuri tarve ja meillä oli erilaisia sääntöjä EU-ssa 14 valtiossa sanottiin, että näitä pidetään äh, lääkinnällisenä laitteena tai lääkintälainsäädännön osana. Jollakin ei ollut lainsäädäntöä lainkaan ja muilla se oli sitten osana muuta lainsäädäntöä. Markkinat kasvoivat tuotteen osalta ja tämä lisäsi terveyshuolia. Tässä näkyy huolenaiheita on annettu vääränlaista ja harhaanjohtavaa tietoa. Sitten pitkäaikaisen käytön vaikutuksista oltiin huolissaan. Sitten kun katsotaan äh, sähkösavukkeiden käyttöä, Viittaan vuoden 2017 eurobarometrin tutkimukseen. 12 prosenttia, 15 no, prosenttia oli yrittänyt tai kokeillut näitä tuotteita ja nuorten keskuudessa luku oli vielä korkeampi, eli 25 prosenttia 15-24-vuotiaiden joukossa. Yhdysvalloissa on nähty että tupakkaa poltetaan vähemmän, mutta sähkösavukkeita käytetään esimerkiksi opiskelijoiden keskuudessa entistä enemmän. Monet teistä olette varmasti huolissanne sähkötupakan vaikutuksesta. Kuukausien kuluessa on nähty Yhdysvalloissa monia varoisia tapauksia näiden tuotteiden takia. Ja nyt kaksi terveysalan virastoa ovat Yhdysvalloissa lähteneet tutkimaan asiaa. Miten näitä tuotteita sitten säännellään? EU-sakin on ollut joitakin haitallisia tapauksia ja valvomme tätä vielä tarkkaan. Ja meillä on hyvät ja tiukat puitteet sähkö savukkeille. Esimerkiksi vitamiinilisät, joita Yhdysvaltain tapauksessa on ollut, on kielletty EU:ssa. Eli vitamiinit tai muut sellaiset lisäaineet, jotka saavat tuotteen vaikuttamaan terveellisemmältä, on kielletty. Nikotiineja saa olla yli tiettyä määrää tuojen pitää tehdä ennakkoilmoitus kuusi kuukautta ennen tuotteiden markkinoille saattamista. Kaikkia sähkösavukkeiden kysymyksiä ei ole vielä harmonisoitu. Monet niistä on tullut esille vasta lähiaikoina. Esimerkiksi kannabiksen CVD-kysymys on tullut vasta hiljattain esille. Nuorten into tuotteiden käyttöön on huolestuttavaa. Ja tähän osittain liittyy se, että näissä käytetään makuaineita laajasti. Nyt halutaan kieltää makuaineet sähkösavukkeeseen yhdessä jäsenvaltiossa. Näin on nyt tehtykin ja toiset ovat tulossa perässä. Jäsenvaltioiden tai jäsenvaltiot ovat lähteneet lisäämään tietoisuutta asiasta myös omin kampanjoin sen jälkeen, kun on kuultu näistä tapauksista Yhdysvalloissa. Sitten lämmitettyt tupakkatuotteet direktiivissä. Tämä liittyy tupakan lehtiin. Ja direktiivissä on otettu omat säännöt niin kutsutulle uustupakkatuotteille – jos niille ei liity tällaista ennakkolupaa. Niin kutsuttu mentoli, kielto tuli, tule, tuli voimaan tänä vuonna. Näin, näitä ei enää EU-markkinoilla saisi olla direktiivin mukaan. Lämmit, lämmitetyt tupakkatuotteet ovat mukana direktiivissä, niitä ei jätetä tämän ulkopuolelle. Ja mitä näihin uustupakkatuotteisiin sitten liittyy. Markkinapotentiaalin osalta komissio kerää tieteellistä tietoa ja tarkkailee markkinoita ja on havaittu, että erilaisia lämmityslaitteita on kolmansen osapuolten toimesta tuotu markkinoille. Ja näitä laitteita on, on sitten eri maissa. Ne Niitä ei välttämättä aina säännöllä oikealla tavalla. Ne vaikuttavat sitten kolmansiin henkilöihin, kuten lapsiin. Tällaisia tuotteita usein markkinoidaan parempina vaihtoehtoina. Tämä on haastavaa sääntelijöille viime vuonna FCTCssä COP-päätös, COP8 päätös, jota EU halusi, niin tässä pyrittiin tarkastelemaan näitä tuotteita ja tätä katsotaan sitten COP9 muutaman kuukauden kuluttua Alankomaissa tänä vuonna meidän täytyy hyväksyä kaikki se FCTC-suuntaviivat, jotta suuntaviivoja voidaan sitten laajasti soveltaa. Sitten vielä kaksi viimeistä kalvoa työstä, jota teemme tämän ilmiön ymmärtämiseksi. Ehkä muistatte, että direktiivissä komission pitää raportoida asiasta neuvostolle ja parlamentille viimeistään toukokuussa 2021. Me olemme nyt valmisteluvaiheessa direktiivissä. Ja tässä on erilaisia asioita, joita meidän pitää käydä läpi sähkötupakoiden, niiden täyttöpatruunoiden ja muiden osalta ja seurata markkinoiden kehitystä. Keräämme siis tällä hetkellä tietoa eri tietolähteistä. Tämä tehdään asiantuntijaryhmissä jäsenvaltioissa. Meillä on yhteistoimia ja laadimme tänä vuonna myös eurobarometritutkimuksia ja pyydämme tieteellisiä näkemyksiä sähkötupakasta ja lämmitetyistä tupakkatuotteista. tieteellinen tieteellisen komitean näkemys, eli Skeerin näkemys. Sitten tältä komitealta on pyydetty sitä, että se keskittyisi sähkötupakan vaikutuksiin ja siihen, minkälaisia asioita liittyy tuotteen käytön aloittamiseen ja lopettamiseen. Ja muutaman viikon kuluttua tähän liittyi sitten julkinen kuuleminen ja tämän vuoden syyslokakuussa saamme tämän sitten loppuun ja haluamme sitten näitä tietoja teille parlamentille ja neuvostellekin esitellä. Kiitos. Kiitoksia, herra Riis. Nyt kuulemme McGuinnessia. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitos komissiolle oikein hyvästä esityksestä tilanteesta. Minä olen estänyt kysymyksiä tästä asiasta ja kaikki tiedämme, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, joten on oikein hyvä, että EU direktiivi on käsitellyt e-savukkeita, mutta ei kokonaan. Yksi kiinnostava tilastotieto esityksessänne oli nuorten etupakan käyttäjien määrä – halusin tietää, ja ehkäpä te tiedättekin jo, joska sanin, että nuoret aloittavat suoraan e-savukkeesta. He eivät ole koskaan polttaneet tavallista tupakkaa, mutta kokevat, että ei-tupakka on sosiaalisesti hyväksyttävää. Käykö näin? Yhdysvaltain tilanne on erittäin huolestuttava. Tiedän, että jotkut direktiivin osat ovat jäsenvaltioiden päätösvallassa. Pitäisikö meidän miettiä asioiden lähentämistä paremmin, esimerkiksi CBD ja makuaineet. Vetäisikö meidän tehdä päätös nyt nykytiedon perusteella? Ja en, en, tässä muut käytänteet, jotka koskevat tupakointia. Tulevatko nämä esille kertomuksessa ensi vuonna? On jännää, kuinka nopeasti e-tupakan käyttö, sähkötupakan käyttö lisääntyi johtuuko siitä, että tupakkateollisuus on diversifioinut toimintaa? Onko meillä sitä näyttöä? Viime viikolla Ilantilainen synnytysaurealla julkaisi kiinnostavaa tietoa. Kävimme näistä, jotka polttivat sähkötupakoita heidän lastensa koko oli samanlaisten kuin sellaisten vanhempien, joiden vanhemmat eivät koskaan polta. Emme me halua edistää raskaana olevien naisten sähkötupakan käyttöä, mutta meillä on tutkimuksia kuitenkin, joissa koordinoimmeko me sitä. Olen oikein tyytyväinen, että meillä on tällainen keskustelu, koska meidän pitäisi ymmärtää, mitä tapahtuu kentällä kukaan ei olisi ennustanut, että 25 prosenttia nuorista polttaa sähkötupakkaa. Olen yllättynyt, että luku oli noin korkea. Halusimme ymmärtää vaikutukset kaikkialla yhteiskunnassa. Ja on osia, joista me emme ole perillä vielä. Joten riskinarviointiraportti olisi erittäin tärkeä. On sääli, että meidän täytyy odottaa. Me kauppauskenttätyötä lopuarvioon. Mutta se, on varmasti, eikö se ei varmaan ole vältettävissä. Kiitos. Muchas gracias, señora. Kiitos. Seuraavaksi Liise. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissiollekin. Heti jo tähän kärkeen pyytäisin joku paik- paikalla oli joista ryhdystä muku Eli mitä siellä Amerikassa nyt on tapahtunut? Eli koskee myöskin miljoonia eurooppalaisia. Eli siellä pää, pää, johtajan, Santen, Santen pääjohtajan pitäisi olla tietoinen, mistä, mistä on kysymys, miksi ovat niin monet ihmiset sitten jotain saaneet vaurioita näistä sähkösavukkeiden polttamista, ja mistä nyt sitten tiedämme, ettei täällä väillä Euroopassa voisi käydä samoin. Että, että, ainakin kolme, tämä kolme kuukautta kolme kuukauden aika, aikamäärä tästä kysymyksestä, kysymyksen lähettämistä on jo kuulunut ja mitään sieltä halaistua sanaa meille vastattu. Nyt on korkea aika saada selvyys tähänkin. Eli nämä ihmiset seuraavat näitä asioita netin välityksellä, äh, ovat, ovat hämälässä. Tämä on aivan äh, äh, ratkaiseva kysymys. Meillä iltapäivällä tässä terveystyöryhmässä keskustelu siitä, millä tavalla, voi, millä tavalla näitä syöpäriskejä vähentää ja, pien, ja sinne yhtäkkiä kävi selvi, selväksi, että, siis että, että 50 prosenttia kaikista, kaikista syövistä on tupakoinnin aihe, aihe, ostamaan. Ja tietysti vielä on sitten näyttöä siitä, että nämä sähkösavukkeet sitten jollakin tavalla tätä syöpää syntymistä edes auttaisivat. Mutta meiltä on kuitenkin tästä saatava jonkinlainen tieteellinen selvyys. Meiltä joka tapauksessa tehdä kaikki, kaikki me ettei kukaan lapsista, lapsista aloita edes tupakointia sen paremmin varsinaisen kuin sähkötupakankaan kiskomista. Eli, eli siis 50 prosenttia syövästi, syövistä juontuu tavalla tai toisilla tupakan polttosta. Ja onko tarkoitus sitten tätä ää, riskiä pienentää ää, sähkötupakoiden avulla? Ää, tämä vielä on epäselvää. Väheneekö, syöpä, väheneekö syöpätapaukset vai päinvastoin? Se täytyy selvittää tarkkaan. Ja nyt vielä sitten, sitten lopuksi siitä, että siitä, mitä Amerikassa on oikein tapahtunut ja millä tavalla me voimme tähän nyt sitten puuttua ja ottaa opiksemme ehkä. Kiitoksia. Niin, aikahan meillä on kylliksi, joten kaikilla seuraavilla puhujilla on kyllä aikaa. Ja käytän nyt itse puheenvuoron SDn nimissä. Viime kuukausina on nähty e-savukkeisiin liittyvä kriisi. Kuolonuhreja on nähty sekä Yhdysvalloissa että Belgiassa. Tämä on vaikuttanut satoihin vuodesta 2011 vuoteen 2018 näiden tuotteiden käyttö nuorten keskuudessa on noussut 1,5 prosentista 21 prosenttiin ja Espanjan terveysministerin tutkimus on osoittanut, että 14 18-vuotiaista noin puolet ovat käyttäneet näitä tuotteita, kun kaksi vuotta aikaisemmin luku oli vain yksi viidestä. WHO on puhunut usean otteeseen näiden tuotteiden äh, haittavaikutuksista, joita selkeästi on. Ja vaikuttaa selvältä, että Euroopan lainsäädäntö ei ole perässä nyt, kun katsotaan, mitä tosiasioita tähän liittyy. Viime vuonna tupakka-asioiden asiantuntijaryhmä sanoi, että tuotteet, joissa on CBDtä, voivat vaikuttaa tai synnyttää harhakuvitelman siitä, että tuotteet ovat terveellisiä ja on syntynyt lainsäädännöllinen tyhjö, koska kaikki näitä tuotteita ei ole säännelty työasiakirjassa, joka liittyy vuoden 2011 direktiivin ja tupakan veroihin. Tämä julkaistiin siis viime vuonna. Komissio itsekin sanoi, että tämä teksti ei enää ole ajan tasalla ja tarvitaan laajempi lähestymistapa, jos pitäisi ottaa huomioon tupakan valvontaan liittyvät kaikki kysymykset, ter- kansanterveys, verokysymykset ja esimerkiksi uusi syövän vastainen eurooppalainen strategia. meidän pitää ottaa huomioon tupakatuotteet ja myös sellaiset tuotteet, joissa ei ole nikotiinia. Meidän täytyy muuttaa lainsäädäntöä niin, että nämä porsanreijat saadaan täytettyä ja haluaisin konkreettisesti kuulla, onko CBD-hin tulossa jonkinlaista lainsäädäntöä. Tässä jäsenvaltiot ovat tuoneet esille selkeitä puutteita näistä nestemäisistä tuotteista, joissa ei ole nikotiinia. Seuraavaksi Trier Lenoir saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I will take... Kiitos puheenjohtaja. Puhun kollega Frederik Riisin puolesta. Hän on ollut varjoesittelijä tupakkatuotedirektiivissä. Hän pyysi, että esitän kysymyksiä komissiolle, mutta ensiksi pieni kommentti mahdollisista tuotteiden myrkyllisistä vaikutuksista, kun puhutaan syövästä. Sääkä, jolle voi odottaa tuotteen toksista vaikutusta. Se on noin 10 vuotta, kun sitä on käyttänyt. Tämä saattaa olla syy sille, miksi meillä ei ole informaatiota. Ehkä meidän ei pidä ottaa, tuoda markkinoille tuotetta, jolla ei ole 10 vuotta kokeita. Neljä kysymystä on. Voisiko komissio vahvistaa, että mikään Yhdysvaltojen keuhkossa tai Euroopassa ei ole raportoitu samanlaisia keuhkosairauksia kuin Yhdysvalloissa lukuunottamatta belgialaista tapausta. Ja sitten sähkötupakan vaikutukset, ei tupakkoitsijat alkavat, niiden käyt, alkavat niitä käyttää. Onko komissio valmis uusiin aloitteisiin lähikuukausina – jotta voitaisiin estää se, että tupakkateollisuus kohdistaa tämmöisiä yhä nuorempiin. Voiko komissio vahvistaa, että makutupakkaa vähentää nyt aikuisten tupakointiin? ja Sitten jos ajatellaan tupakkatuotedirektiivin täytäntöpanoa vuonna 2021. Pysyykö eurooppalainen vahvempi politiikka voimassa? Pidetäänkö e-tupakkaa äh, tehokkaana keinona vähentää tupakointia ja vähemmän haitallisena vaihtoehtona perinteiselle tupakalle? Bene de ID. Kiitoksia seuraavaksi ID-ryhmän Benoit. New, me dicen. A la tercera. C'est pas grave. Monsieur le Président. Puheenjohtaja, arvon kollegat, tupakan kulutus on vähentynyt vuodesta 2006-2017 6 prosenttia. Erään lehden tutkimus osoittaa, että sähkötupakka voi auttaa päästä eroon perinteisestä tupakasta. Ranskassa nämä tuotteet on kielletty huhtikuussa 2017 julkisilla paikoilla, kuten kouluissa. Ja tämä on hyvän suuntaan menevä kysymys. Nämä lämmitettävät tuotteet, haluaisin muistuttaa komissiota, että nämä nestemäiset tuotteet ovat usein sellaisia, että niitä myydään EU-ssa laittomasti. Ja näihin liittyy myrkytysvaara. Muistuttaisin myös siitä, että meillä on synteettinen kannabinoidi huume, joka on aiheuttanut jo lukuisia kuolonuhreja. Ja kysyisin, mitä komissio aikoo tehdä sellaisten tuotteiden valvomiseksi, jotka tulevat Schengen-alueelle laittomasti, ja mihin toimiin lähdette Budabu-huumeen suhteen? Gracias, Kiitoksia. Sitten äh, Rivasi vihreistä. Merci. Kiitos. Kuten komissio totesikin, on tärkeää tehdä erottelu lämmitetyn tupakan ja sähkötupakan välillä. Tämä kuumennettu tupakka ja äh, siinä on tupakkaa tässä kuin E savukkeissa, eli sen pitäisi noudattaa samaa lainsäädäntöä verotuskäytäntöä kuin sätkien. Ja sitten pitäisi ajatella, mitä Liettuassa tapahtui. Puhutaan vähän tupakkadirektiivin muuttamisesta, mutta hyvin vähän tupakkaan verotusta koskevan direktiivin muuttamista. Tämä olisi olennaista ja haluaisin kuulla, mitä komissiot aikoo, mutta se, mikä meitä kiinnostaa, on terveyden ja e-savukkeiden yhteys. Vuoden 2014 keskustelu tupakkadirektiivin puitteissa. Minä hälyttiin kovasti sen vuoksi, että on epänormaalista, että elektroninen tupaksavuke, sitä pitäisi jokapäiväisenä asiana. Sanoin, että ollaan tarkkana. Tiedämme hyvin vähän näistä lisäaineista, aineesta. Sitä, että tuota, tulee polttamisesta syntyviä jäänteitä ja sitten yhteisvaikutuksia. Tällä hetkellä tapaan alan asiantuntija. He myöntävät, että he eivät tunne alaa hyvin ja haluaisivat lisää tietoa tuotteista. Eli minusta pitäisi olla direktiivin uudistamisessa paljon tiukampi. Me olemme ihan löysin ranteen hyväksyneet tuotteita – komissio odottaa tieteellistä mielipidettä, mutta odottaa se, että kuinka mitä sairasta meillä on kauan odotettu. Koska te perehdytte Yhdysvallot, Yhdysvalloissa 2400 sairastunutta ja 400 kuollutta. Miksi meillä, meillä on tämä tupakkadirektiivi nuorten tupakoinnin vähentämiseksi? Ja me, Aina me luvan kaikkein seksikämmälle aramelle, että nuoret pöllyttelisivät. Eli tupakassa aramet kielletään ja sähkötupakassa sallitaan hirveästi näitä makuaineita. Sanotaan, että 25 prosenttia nuorista polttaa sähköisiä vaihtoehtoja. Kaikki sanovat, että odotetaan tutkimustuloksia, mutta nuorten suhteen mennään toiseen suuntaan. Ketä tämä hyödyttää? Totta kai tupakkafirmoja. Eli tiukempia pitäisi olla. Ajatelkaa Yhdysvaltoja. He kieltävät näiden lisänneiden käytön, armeijan käytön. Pitäisi kieltää armeijan käytön, jotta nuoret eivät veippaisi. Olette jättäneet asian jäsenmaille ja me tarkastellaan Ranskaa. Selkätään toiseksi eniten sähkötupakkaa Yhdysvaltojen jälkeen ja Ranskassa käytösuhteita on kaksi mole- ongelmamolekyyliä. medium, kaksi, d Diasetyyli niin, Ranska on kieltänyt, koska se totesi, että se hätäsi ää, ongelmia keuhkoille. Tätä delegoinut asioita jäsenvaltioille ja Ranskassa asiantuntijoita, mutta muissa maissa, mitä siellä tapahtuu näiden aineiden käyttöä rohkaistaan. Minusta pitäisi ryhtyä tiukkoihin heti lopettaa makuaineet, että nuoret eivät polttaisi lisää tutkimuksia lisäaineista. Ja erityisesti käyttää tutkimuksia, miksi Yhdysvalloissa on kuolleita, koska he tekevät omat sekoituksensa. Se on päätetty, että ihmiset pe- henkilökohtaisesti personalisoivat, kustomoisivat polttamisensa. Internetiä täytyy hallita, koska siellä tapahtuu kaikenlaista. Tämä on kiireellistä, eikö niin? Gracias, señora Rivasi. No hay... Kiitoksia, Rivasi. Meillä ei ole nyt mitään varsinaista aikarajoitetta, mutta ei nyt ylitetä komission käyttämää aikaa. ECRstä Fjoki. Puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Minä olen insinöörismiehiä, eli <clears throat> haluaisin siltä pohjalta olen perehtynyt 24 eri eh, yliopistotason eh, tutkimukseen koskien sähkötupakkaa. Ja eh, siellä on kaikki, sieltä löytyy kaikki ja kaiken vastakohta samaan hengenvetoon. Eli ennen kuin tehdään mitään päätöksiä, suosittelisin, että te todellakin nojamme vankkaan tieteelliseen tutkimustietoon tämän asian selvittämiseksi. Eli onko tässä pelastus vai piilekö siinä todellinen vaara nykynuorison terveydelle? Eli minä haluaisin nähdä, että, että komissio polkaisee todellisen oikean tieteellisen tutkimuksen selvitystön käyntiin. Nyt vielä SD-ryhmästä Schaldemosen. No Danish translation today, so I will speak in English. Kiitos. Koska minulla ei ole tanskan tulkkausta täällä tänään, puhun englantia. Komissiossa on kenties hankala päättää, miten alueella pitäisi lähteä toimimaan, koska meillä ei ole vielä kylliksi vakata tieteellistä tietoa siitä, mitä seurauksia tällä ilmiöllä on. Mutta on kuitenkin sanottava, että EUn syöpäjärjestöt suosittelevat, että lämmitettyjä tupakkatuotteita ja savukkeita pitäisi säännellä paljon tiukemmin. Eli eikä tämä vaikuta mitenkään komissioon ja mahdollisesti tiukempaan lähestymistapaan. Tässä on jätetty jäsenvaltioiden kontolle lähteä ryhtyä toimiin, mutta Eikö tässä olisi parempi, koska kyseessä ovat terveyskysymykset ja myös sisämarkkinakysymykset, että meillä olisi tällainen yhteinen eurooppalainen varovaisuusperiaatteeseen pohjautuva lähestymistapa sähkötupakan osalta. Ja sitten kun ja näitä tuotteita jopa kiellettäisiin, ja niin jos sitten saisimme enemmän tietoa tähän, voitaisiin puuttua uudelleen. Eli vaikut, vaikuttaako teihin se, että Euroopan syöpäjärjestöt suosittelisivat puuttumaan asian tiukemmin? Kiitoksia Charles de Moselle. Nyt sitten komission edustaja Riis saa jälleen puheenvuoron. Thank you very much. I, I would do my best. Kiitos. Pyrin vastaamaan huolenaiheisiin. Aletaan Gotalandista. Kun tilastoja näkee, me pahimme työtä vuoden 2017 barometriin. Ja täällä kysyttiin nuorten sähkötupakan käytöstä. Me mietimme 2020 barometrin lopullisia kysymyksiä. nyt selvitämme, käyttävätkö ihmiset ainoastaan sähkötupakoita tai kokeilevatko. Ehkä me pyrimme selvittämään tätä. No tämä kysymys tässä tietysti on. Ensimmäinen siellä oli, semmoinen direktiivi oli rajoittavampi, meillä oli prosessi Ja nyt meillä on näitä ratkaisuja, edistelmää, harmonisointia EU-tasolla. Ja Yhdysvaltojen tapahtumat – saavat jäsenvaltiot toimimaan voimakkaammin. Ja kuten mainittiin, maakojen kieltäminen on tapahtunut jo yhdessä maassa ja keskustelua päätöksiä tapahtuu lähikuukausina muutamissa maissa. On kiinnostavia toimia, jotka koskevat viestintää koulujen suuntaan opettajille koskien näitä tuotteita ja mitä ne vaikuttavat nuoriin. Sitten paketointi ja verotus. Tutkimuksen suhteen tieteellinen komitea – pyrkii siihen saman tietoa EU-tutkijoilta, e FDLtä, Yhdysvalloista, Japanista. Me keräämme näyttöä Totta kai tämä on ongelma jo Euroopassa. Ja maailman terveysjärjestön sihteeristä myöskin käy läpi tätä harjoitusta. Me keräämme näyttöä toivottavasti lähitulevaisuudessa löydämme vastauksia tämän näytön tasapaino, mikä toimii, mikä ei. Yksi kysymys sitä, sitä on, on tupakoinnin lopettaminen. Onko tämä hyvä keino lopettaa tupakointia? Tätäkin näyttää täytyy arvioida. Artikkeleita ja tutkimuksia on, mutta ei mitään ratkaisevaa näyttää. Yeah komissio täytäntö panee sitä, mitä neuvosto ja parlamentti päättävät. Me te- teemme, mitä voimme tehdä sillä, mitä lautasella on. Me arvioimme totta kai Yhdysvaltojen tilannetta vastauksena herra Liiselle. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen suhteen. Ei ollut helppoa, miten arvioida näitä keissejä, koska kliinisestikin lääkärillä oli vaikeuksia arvioida, mihin tämä liittyy tuotteeseen vai muuhun. Ja loppupäätelmä on se, että todennäköisemmin keuhko-ongelmat ovat yhdistelmä siitä, että vitamiinia käytettiin nesteessä – yhdistettynä kannabikseen. Of the, of the, mm-hmm. Tilanne on erilainen. Euroopassa me säätelemme. Emme salli näitä isoja annoksia, jotka ovat mahdollisia ennen säätelyä. Meillä on Euroopassa myös hälytysjärjestelmä. Meillä on tämä rapeksjärjestelmä ja mitään tuoteilmoituksia ei tullut rapeksiin. Meillä on terveystapahtumaa, valvonta, ei mitään punaisia ilmoituksia. Belgian tapaus raportettiin toisella tavalla. Tämä belgialainen käytti tätä tuotetta Yhdysvalloissa. Jotain epäiltyjä tapauksia, mutta ei vahvistettuja tapauksia kliinisessä arvioinnissa. Ja vastauksessa meillä ei ole samanlaista tilannetta Yhdysvalloissa. jäsenvaltiot täytäntöön panevat asetusta. Jokainen omalla tavallaan, mutta meillä on mahdollisuuksia tavata asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijat voivat kertoa sitä, miten täytäntö panna lainsäädäntö. sekä sähkö, tupakan että muilla alueilla. Mainostaminen ja muu, mukaan lukien. Pyrimme siihen, että tiedonvaihtoa tapahtuu. Samaan aikaan me pyrimme tekemään tutkimusta siitä, miten tupakan koulutus ja markkinat kehittyvät. Sitten lainataan lukuja jotain tietokannassa – 253 000 ilmoitusta tuotteesta. Paljon tuotteita, muuta kuin sähkötupakkaa, erilaisia välineitä. Valtavat markkinat. Paljon variaatiota. Me haluamme tietää, miten tuotteet pääsevät sisämarkkinoille. Jokainen yritys, joka saattaa tuotteita markkinoille, niin pitäisi ilmoittaa tästä viranomaiselle puoli vuotta aikaisemmin. Tuotetta ei pitäisi saada myydä ilman lisäinformaation tarjoamista. Heillä on mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä. saattava tästä lisää kysymyksiä. Rava Risvasille. Kommentti tupakka on tupakkatuote. Se on tärkeää muistaa, koska verotuksessa – kun on keskusteltu kansainvälisen yhteisön kanssa, viranomaisten kanssa, pääsevät luokitella tämän samaan kuin sähkötopakan. Ja, ja siksi otamme tämän esille se, sen kautta, jotta ymmärtäisimme, mitkä ovat tuotteita. Me halusimme sen sihteellistä kesän mennessä vastaukseen. Jotta ymmärtäisimme, Tuota, tätä, luotoidata mä kertaa globaalia näyttöä koskien kuumennettavaa tupakkaa muita uusia tuotteita. Voisimmeko olla rajoittavampia? Voimmeko odottaa Mä ajattelin, että tämä kielletty Intia on sellainen, että se sanotaan, että kielletään nämä. Se on erilainen prosessi. Meillä ei ole tällaista lainsäädäntöä. Uh, also should base on proportionality and, and other voisimmeko liikkua nopeammin. Meidän tehtävä valvoa lainsäädäntöä ja toimia, jos tilanne ja antaa tietoa jäsenvaltiolle. Sitä me teemme. Me koemme, että jäsenvaltiot ovat halukkaampia toimimaan. Yhdysvaltain tilanne oli viimeinen triggeri. Mutta kysymys on siitä, mitä evidenssiä kerätään lähikuukausina. Me uskomme, että voimme lähettää kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta keväällä. Ensi keväällä toivottavasti meillä on riittävästi näyttää, että voisimme keskustella siitä, mitä tehdään seuraavaksi. Muy bien, pues gracias, señor Riis. Kiitoksia, herra Riis ja muut puheenvuoron käyttäneet. Nyt sitten siirrymme kohtiin 17 ja 18. Pidämme yhteiskeskustelun näistä. Meillä on tässä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset kyseessä. Toinen koskee ympäristötilinpitoa ja toinen taas kasvihuonekaasupäästöjä EU-ssa. Ensinnäkin 10 minuuttia tilintarkastustuomioistuimen edustajalle Joao Figueiredo tämän ensimmäisen kertomuksen esittelemiseksi. Thank you, Mr. Chairman. Kiitokset puheenjohtajalle. Ihan alkuun haluaisin kiittää ympäristövaliokuntaa kutsusta saada tulla tilintarkastustuomioistuimen nimissä e-, esittelemään tämän Euroopan ympäristötaloustilinpidon yleisarvion yksityiskohtaiset tulokset tulevat tuorempana mitä tähän erityiskertomukseen tulee. Ensiksi haluaisin todeta seuraavaa, kunhan tämän saan toimimaan. Eli ensimmäinen kysymys, johon, jonka esitän ja johon myöskin vastaan, että miksi tällaista äh, tilintarkastusta sitten tehtiin tai miksi tämä kertomus laadittiin tästä EEEAsta, siis tästä äh, ympäristötaloudesta. Sehän on tärkeä tie, tiedon lähde ympäristöpolitiikan laatimisen, mitä tulee esimerkiksi vaikka kestäviin kehitystavoitteisiin ja, ja seitsemänteen ympäristön toimintaohjelmaan. Kuten hyvin tiedätte parlamentaarikkoina, päivän tasainen päivitetty ja ruoltettava tieto on aivan olennaisen tärkeää, jotta voidaan seurata esimerkiksi Äh, äh, pysyvien kehitystavoitteiden, kasvutavoitteiden etenemistä. Ja tätä kautta sitten nämä saadaan äh, tällaisen tilastollisesti kestävälle pohjalle. Se on hyvät puitteet, joilla sitten voidaan ympäristön ja talouden suhteita kuvailla. Ja tämän, tämän EEA-tietojen mm, laatu ja oikean oikea, oikeais, oikeanlaisuus ovat aivan olennaisessa roolissa tässä, kun tätä tehoa pyritään maksimoimaan. Täytyy muistaa, että tässä on näissä tilastopuitteissa on, puisteistossa on monta tasoa, ro, rooleja ja asianosaisia läsin jäsenmaa ja yhteisötasolla on useita ja jokaisella asianosaisella on oma roolinsa täytettävänä ja niin ikään omat vastuunsa tässä tilastollisessa, tässä tilastollisessa puitteistossa. Toinen seikka, jonka haluaisin nostaa esiin, koskee sitä, mitä, mitä tietoa etsimme ja millä tavalla vastauksia näihin kysymyksiin me tässä tilintarkastuskertomuksen laatimisvaiheessa saimme peruskysymys oli, että onko komissiolla olemassa äh, ja johdet, äh, onko komissio laatinut, äh, johtanut ja käyttänyt tätä EEAta hyvin. Ja sitten näistä sitten vastausten perusteella arvioimaan, millä tavalla komissio näitä tämän EEAn tulee kehittämistä on hoitanut ja miten jättävätkö ne poliisin, EUn poliittisten päättäjien tarpeet. Äh, eli mit, mitä sitten saimme? Mitä jäi käteen? Äh, ensimmäinen havainto ja löydös oli se, eli että euro, eli äh, että EU, tämä EEA ei ole aivan riittävän kattava vielä, näin mitä tulee strategiaan. Komissio ei ole laatinut täydellistä luetteloa EEAn tiedon tarpeista ensinnäkään. Havaitsimme esimerkiksi, että ei ole olemassa asiakirjaa, jossa luonnehdittaisiin keski- ja pitkäaikavälin tiedon tarpeet päätöksenteon ja seurannan suhteen. Me niin ikään huomasimme, että EEA tarpeita ei ole selkeästi ilmaistu, eikä niitä, niitä tarvit, niin siihen päätöksentekoon, niihin liittyviin päätöksentekoihin tarvittavia indikaattoreitakaan ole selkeästi ää, äh, äh, luet, luetteloitu. Tämä strategia ei täydentänyt riittävän kattavaa toimintasuunnitelmaa. Strategia sinänsä on olemassa kyllä, mutta puuttumaan jäi äh, tällainen perinpohjainen toimintasuunnitelma – ja niin ikään huomasimme, että, että äh, jotkut strategiat toistuvat jopa yli kymmenen vuoden aikajänteellä, mikä on aika resurssien haaskamista. Niin, toisekseen, mitä sitten äh, todellakin käteen jäi? No, löysimme puutteita, mitä tulee äh, EAA e-, täytäntöönpanoon ja äh, äh, siinä sitten nämä puutteet äh, ikään kuin vähensivät sen painoarvoa päätöksenteossa. Ja komissio pani täytäntöön EA-moduleita ilman, että tätä kustannushyötyä olisi huolellisesti etukäteen analysoitu. <clears throat> Huoma, havaitsemme myöskin sen, että EA-modulin täytäntöönpano kesti jopa kymmenkunta vuotta komissio ei käyttänyt EA-moduleita kaikissa, kaikkialla siellä, missä olisi voinut ja missä olisi ollut tarpeenkaan, tarpeenkin. Ja havaitsimme lisäksi, että näistä malleista ei otettu sitten kaikkia irti, mitä tulee esimerkiksi kestävien kehitystavoitteiden näin seitsemän ympäristön toimintasuunnitelman avainasemien, avainkohteen, avainkysymysten seuraamiseksi ja EU-moduulit julkaistaan er-, erikseen ensinnäkin niin, että, että tällaisen integroidun kokonaiskuvan saaminen on aika hankalaa, ellei mahdotonta. Lopuksi haluaisimme niin ikään painottaa sitä, että Eurostatilla on suuret haasteet, kun se pyrkii keräämään oikea-aikaista laadukasta tietoa tilastojensa pohjaksi. Havaitsimme, että ajan tasaisen tiedon on haasteellista mm, paikka, paikka paikoin. Jo, jo, jotain, joitain tietoja saatiin jopa no, tarvittamaan nopeamminkin, mutta kaikkea, kaikkia resursseja oikea-aikaisen tietojen keruuseen ei käytetty hyväksi ja sitten tämä tällainen aikatauluttaminen oli vajavaista, niin etukäteen emme välttämättä sitten tienneet, koska tätä tietoa, jos koskaan, on luvassakaan edes. Ja sitten myöskin haasteita oli kerätyn tiedon laadussa Äh, jäsenmaiden tietoa ei välttämättä sitten tukenut riittävä eh, tausta-aineisto niin, että Eurostat voisi arvioida tämän tiedon äh, laatua. Eh, Eurostat joutui ratkomaan tällaisten yksittäisten jäsenmaiden esiin ottamia ongelmia, mutta äh, tässä metodologiset ongelmat pidensivät tutkinta-aikaa vuosikausiksi paikkapaikoin. Ja meidän Äh, Suomi, suosituksen nyt sitten painottavat äh, heikkouksien parantamiseen. Ensinnäkin komission tulisi parantaa EEA-tiedon, äh, siis ympäristötalouden pidon strategian, strategisia puitteita. Ja samoin sitten niiden sopivuutta ja relevanssia varsinaiseen päätöksentekoon tulisi tarkastella uusin silmin Samoin myöskin sitten mainittuun tieton ajantasaisuus on, äh, äh, äh, kaipaa kohennusta. Ei, nyt, äh, nyt on tullut tietoon, että juuri tähän onkin viime aikoina äh, panostettu, mikä on hauska kuulla. Ja täytyy todeta, että Eurostatin äh, Eurostatilta ja en, äh, Envi-pääosastolta saatu, saatiin hyvää tukea tähän työhömme. Työyhteistyö oli hyvin hedelmällistä ja antoisaa. Kiitoksia tästä puheenjohtaja. Kiitos. Ja nyt Peter Welk esittää oman esityksensä. Kiitos kutsusta. Kamari yhden työn vuoksi me olemme erittäin kiinnostuneita teidän valiokunnastanne. Me käsittelemme maataloutta, mutta myös luonnonvaran kestävää käyttöä, ilmastonmuutosta, jotakin terveyskysymyksiä, kaikenlaisia kysymyksiä, jotka saavat meidät seuraamaan teidän keskusteluja. Olen myös täällä kertomuksesta, jonka julkaisimme viime vuoden marraskuussa, eikö niin? En ole ihan varma. Muistetaan edistyksestä tähän tämän kuvan vasemmalla puolella. Tässä ottaa edistystä. Kun otan kasvihuonekaasupäästöjä päästöistä. Totta kai hiilidioksidit ovat olennaisia, mutta on myös metaanipäästöjä. Ne ovat tärkeitä ja relevantteja tälle kertomukselle. Tässä meidän kuva tämänhetkisestä kehityksestä. Kehitys on merkittävää. pääsemme tähän 20 prosenttiin mutta haasteet edessä vaativat paljon enemmän ponnistelua. Ja tämä raportti pyrkii saamaan vahvistusta asioille. Me haluamme tiedä, mitä näille tilastoille tapahtuu. Miten me varmistamme, että nämä tilastot ovat luotettavia. Ja sen työhön, että se tekee ympäristöviraston kanssa, Kööpenhaminan viraston kanssa. Me perustimme työmme kuuden jäsenvaltion kerran takana Saksa, Tsekki, Italia, Ranska, Puola ja Romania. Ja otimme huomioon työn, jota UNFCCC on tehnyt. Ensinnäkin löydökset ja hyvät uuto, uutiset. EU a, tarkastaa päästödatan asianmukaisesta ja tämä tapahtuu Kioton protokollan mukaisesti ja kansainvälisen ilmastopaneelin suuntaviivojen mukaisesti ja mennään pidemmällekin. Ja tässä on tehty töitä myös hiilijalanjälki datan saamiseksi. Datan laatukin paranee. Me odotamme isoja muutoksia lähtöarvoihin ja jäsenvaltiot arvostavat sekä ympäristöviraston että jäsenvaltion ohjausta. Siinä oli hyviä uutisia. Sanotaan alueet, joissa tarvitaan lisää edistystä. LULUCF on, on vähemmän myönteisiä tarinoita vuotta 20 asti LULUCF ei ole osa tavoitteita, mutta, mutta se on osa 23 tavoitteita. Me olisimme mielemme nähneet LULUCFn samalla lailla osana kuin muut komponentit. Tässä on paljon epävarmuutta. Ei korkeita epävarmuutta, mutta mutta LULCFn suhteen on epävarmuutta ja tämä on tulevaisuuden kannalta tärkeää, koska pitkäaikavälin tavoitteet perustuvat siihen, tai voidaan tavoittaa saavuttaa ainoastaan, jos jotain hiilinieluja on LULUCFn alueella. Ja sitten pitäisi olla parempaa seurantaa, esimerkiksi satelliittiseurantaa. Tähän me olemme jo palanneet. Ja parempaa ymmärrystä tulevista päästöistä. On hyvä, että EU-tavoitteet katsovat kaikkia sektoreita ja kaikkia kanssa olkoon ollut CF, tavallaan mainitsen, olkoon kansainvälistä meriliikennettä kuten tänään mainittiin. Monella alueella on tiekartta, mutta maatalolle ei ole tiekarttia RUCFlle ei myöskään. Ja se on ratkaiseva alue parannuksille. komissio ja elit, jotka ra- tekivät raportteja, niiden pitäisi selkeämmin kattaa politiikkaa. Komissio kattaa hyvin noin kaksi kolmasosaa ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämispolitiikasta. Siinä on ex indikaattoreita noin kahdelle viidesosalle 40 prosentilla näistä politiikoista ja toimenpiteille, mutta, mutta toteamme, että ei ole arvioita joille, jonnekin avainpolitiikkojen suhteen, kuten päästökauppa tai vastainen maatalouspolitiikka. Meidän suosituksemme lähtevät loogisesti näistä löydöksistä. Haluaisimme vahvistaa tarkistuksia LULUCFn suhteen ja Mä haluan, että EU e puuttuisi tähän kansainväliseen meriliikenteeseen ja erittäin tärkeää, että maatalouden ja LULUCF-strategiset suunnitelmat antavat panoksensa 2050 päästövähennystavoitteille ja komission pitäisi pyrkiä siihen, että se raportoisi ilmastopaneelille avainpolitiikoista. Voin hyväksyä, että on toimenpiteitä, joita komissio kokonaisuudessaan raportoi, mutta avainpolitiikat – ne pitäisi olla tuolla. Eli tiivistettynä hyvä uutinen, että noudatamme kansainvälisiä standardeja ja raportointi paranee ja, ja pitää jatkaa työtä niin, että nämä tulevat haasteet, jotka koskettavat planeettaamme, ovat suhteessa sitoumuksiin ja meillä on mahdollisuus antaa parempi kuvaa tärkeitä EU-politiikkojen hiilivaikutukseen. Kiitoksia. Nyt sitten puheenvuoropyyntöjä. Siellä näyttäisi olevan ainakin yksi puheenvuoro sd ryhmästä Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos on yksi suurimpia haasteita tällä hetkellä. Komissio, kuten sanoitte, on laatinut useita eri aloja koskevia tiekarttoja, jossa katsotaan kokonaispäästöjä, mutta maatalouden alalle tällaista yksityiskohtaista suunnitelmaa ei ole laadittu. YK maatalousjärjestön mukaan teollinen maataloustuotanto aiheuttaa yli 14 prosenttia kaikista ihmisen aiheuttamista päästöistä. Tätä voidaan verrata liikenteen päästöihin. Eli tämä pitäisi ottaa huomioon, kun pyritään kunnianhimoisiin suunnitelmiin. Myös tämä pellolta pöytään strategia on tällainen Meillä ei kuitenkaan ole kaikilta osin päästöleikkaustavoitteita leikkaustavoitteita ja siksi kysyisin, miten tilintarkastustuomioistuin aikoo tulevissa tarkastuksissaan valvoa tuota alaa. Kiitoksia. Sitten O'Sullivan vihreistä. Kiitokset, kiitoksia uh, alustuksista, esityksistä. Ähm, minä äh, puheenvuoroni suuntautuisi valtameriin ja että pystyisivät äh, äh, nielemään mahdollisimman paljon ovat jo ihmiskunnan hiilipäästöistä nielleet jo yli 90 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt vain vuosivuorolta pahenevat ja tämä siniset hiili, ekojärjestelmät, ekosysteemit ovat jo monin, monin paikoin erilaisiin vaatimuksiin vastanneet. Tässä on selkeä kuva niistä niin potentiaalista, mikä Eh, mitä kansalliset, eh, val, val, kansallisvaltiot eh, tarvitsisivat, jäsenmaat sitten tarvitsisivat valtamerten suojelemiseksi ilmastonmuutoksen haitoilta. Novak. Kiitoksia sitten Novak EPPstä. Zahvaljujem se tudi za izčrpno in... Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä tästä kattavasta kertomuksesta. on erittäin tärkeää, että meillä on luotettavaa tilastotietoa. Sopivia keinoja voidaan käyttää vain, jos löydämme ongelmat, identifioimme ne ja löydämme myös niihin ratkaisuja. Kuulin, että tässä puhuttiin suosituksista komissiolle ja haluaisin kuulla, onko komissio vastannut näihin suosituspyyntöihin ja täytäntöön pannut näitä. Haluaisin, että meillä käytettävissämme olevat tiedot olisi mahdollisimman luotettavia. Kansalaiset luottavat usein enemmän kansainväliseen tutkimukseen kuin kansalliseen, ja siksi tutkimustiedon pitäisi olla luotettavaa, uskottavaa. Kiitoksia Novak. Seuraavaksi puheenvuoron saa Figueiredo. Ymmärsin, että hän haluaa käyttää puheenvuoron ensin ja sitten Welk. Äh, thank you, Chair. Thank you. And thank you to... Kiitos parlamentin jäsenille, jotka esittävät näitä kysymyksiä. Ehdotan, että Peter Ralfs vastaa kysymyksiin, jotka koskevat kasvihuonekaasupäästöihin ja merta koskeviin kysymyksiin biodiversiteettiin. Haluan kertoa jotain vastaisiin kysymyksiin, jotka koskevat tilastojen laatua. Ja miten komissio aikoo paremmin reagoida näihin suosituksiin kuten ensimmäisessä puheenvuorossaan, me olemme myös antaneet että jotain suosituksia täytäntöön panosta ja tässä on tärkeä päätöksenteko taso. Tämä on kansallisen tason tilastolaitosten johtajien tapaaminen. Tänä vuonna he ovat jo pohtineet. ovat ottamassa käyttäen muutoksia. Nämä ovat suosituksia, joita ei ainoastaan Eurostat hyväksynyt. Niitä lähetettiin myös johtajille kansallisella tasolla. He ovat tehneet työtä tämän asian parissa. Ja sitten kasvihuonekaasupäästöjen suhteen Pyytäisin Peter Alsia vastaamaan. Um, I think that the first to, uh, niin, ensin vastaisin siihen, mitä aiomme tehdä jatkossa, kun arvioimme maatalouden ympäristövaikutuksia. En halunnut tehdä tyhjä lupauksia, mutta uskoisin, että biodiversiteetti vaikutuksista tulemme tulevina kuukausina julkaisemaan jotakin siis siitä, miten maatalous vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Sitten katsotaan maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Seuraamme näitä. Ja sekä parlamentti että neuvosto ovat pyytäneet meitä tarkastelemaan sitä, miten näiden yhdestä viiteen sitoumusten kanssa tapahtuu, siirrytäänkö yhdestä neljään. Tuen sitä, että meidän tulisi palata tänne puhumaan tästä ja sopisimme tästä jotakin ehkä tulevan puolen vuoden aikana. Eli näitä asioita seurataan. Sitten valtameret. Se lämmön määrä jonka valtameret varastoivat itsensä, on pelottava. Ja itse olen huolissani tähän liittyvistä vaikutuksista ja myös niistä vaikutuksista, joita meidän pitää pohtia, kun katsomme rannikkoalueita. Tätä on hieman jo katsottukin. Me tutkimme esimerkiksi tulvia puolitoista vuotta sitten ja työsarkaa kyllä riittää edelleen. Sitten se, miten komissio vastaa meidän suosituksiimme, onko tässä menty eteenpäin. Kyllä komissio kaiken kaikkiaan on vastannut suosituksiin varsin hyvin. Se on noudattanut meidän suosituksiamme, ehdotuksiamme. Joskushan komissio ei näin halua tehdä, mutta tässä tapauksessa kyllä. Ja toivottavasti näin sitten päästään entistä parempaan raportointiin. Pues muchas gracias a los dos. Kiitoksia. nyt vielä loppupuheenvuoro. Äh, nyt saatamme päätöksen tämän keskustelun. Ja vielä viimeinen kohta esityslistalla tänään, kohta 19, keskustelu komission kanssa lyijyammuksista. Komission puolesta kuulemme DG Grown edustaja herra Pettinelliä. Sure. Niin, puheenjohtaja, arvoisat edustajat, kiitokset kovasti. Kiitoksia, että kutsuitte komission tähän, mukaan tähän keskusteluun, että saamme vähän päivittää tätä lyijy, metsästys- ja kaartus alueen lyijyn eh, käytöstä eh, eh, ammuksessa ennen kuin päivitän tämän REACH-asetuksen mukaisen päivityksen. Esitän muutama tekninen johdanto, jotta ymmärrämme hiukan paremmin, mistä tässä oikein on kysymys. No niin, nyt on koko screen, mitä ensin määritelmät tässä ensin, ensin haulukka, haulikkohan on ase, jota, jossa on sekä joko, joko piiput päällekkäin tai sivu, sivukkain aseen sisällä. Sitä voidaan käyttää yksi tai kaksin, kahden panoksen ammuksen. Yleensä käytetään vasemman puolella sitten tuolla, tuolla, tuolla, puolella on kiväri. Kivärissä käytetään luoteja, jotka ovat yksittäisiä tällaisia projektiileja. Siellä näkyy siellä kalvon oikealla puolella, toisin kuin tässä vähän on pieniä hauloja Ja siellä näkyy sitten tämä yleinen määritelmä näistä ammuksista, ammuksen määritelmä. Toiset ovat haulikonpanoksia, toiset ovat kivärin luoteja. Ja entä sitten, kun puhun, puhumme äh, lyijyn äh, äh, vaikutuksesta luontoon, sehän on aine, joka on erittäin vaarallista sekä ihmisille että eläimille. 18 20, 20 000 tonnia päätyy maastoon pelkästään metsästäjien jättäminä. Siis tuo, tässä vasemmanpuolisessa Äh, kuvan osoittamasta toiminnasta. 5000 <clears throat> äh, tonnia päätyy äh, kosteikkoalueelle ja sitä kautta sitten miljoona vesilintua kuolee. Ja, ja, ja, ja ja myöskin sitten useita kymmeniä miljoonia lintuja kosteikkoalueiden ulkopuolella menehtyy tähän lyijymyrkytykseen erityisesti koskee sitten afrikkalaisen euroalaisiin mutta lintuihin ja, EAEFn e, e, suljelusuunnitelman mukaisesti pitäisi saada huomattavassa mitassa pyrkiä vähentämään lyijyammusten käyttämistä epäjohdonmukaisella tavalla kuitenkin. Eli tässä pyritään sitä erilaisille suojelutasolle, mutta jos tai muut, muuttolinnuthan sitten vaeltavat useiden jäsenmaiden ilma, ilmatilassa. E, eli sieltä e, edellytetään tällaista harmonisoitua yhtenäistä rajoitustoimenpidettä tämä riittyy pelkästään, ei riity pelkästään eläinten terveyteen, koska ihmisetkin voivat altistua lyijyn vaikutuksille syömällä näitä lintuja, jos näitä lyijyjäämiä on, tai muussa, muuta kautta. Niin ikään pitää Richin puitteissa pyritään vähentämään lyijyn käyttöä luontoon päätyvissä ammuksissa. Ja siis, ja, erityisesti nyt tässä ovat kosteikkoalueet tavoitteena. Eli Eli tässä vasemmalla puolella koskee sitten haulikonpanoksia kostekoalueella. Tämä, tämä aloite on jo aika, aika pitkällä jo tässä vaiheessa. Siinä otetaan huomioon kaksi erillistä aspektia. Ensinnäkin muuallakin kuin kostekoalueella tapahtuvaa metsästyksen myytävien lyijäpitoisten kaupanpitoa, tai sitten muiden ammusten, jotka, e, jossa, joissa on lyijyä mukana, niin kuin tässä oikealla kuvatuissa luodeissa senkin saattaa olla. Sama, sama vahinko tietenkin vaikuttaa sitten niin sama koskee myöskin kalastustarvikkeita, jos ne päätyvät vene, vesiympäristöön, aiheuttavat samanlaisia vaaroja. E, eri nämä koukut, lyijypainot ja muut uistimet. <clears throat> Euroopan kemikaaliviraston on määrä laatia suunnitelman näiksi rajoituksiksi. <clears throat> Komissio voi siis vaan edellyttää eka kemikaalivirastoa käynnistämään tällaisen rajoitusehdotuksen laatimisen – niin se, sitten aika on 12 kuukautta sitten tällaisen ensimmäisen, ensimmäisen luonnoksen tuottamiseksi pyynnön jälkeen. Sen jälkeen on, perustetaan tämä riski, riskien arvointa, arviointikomitea, jossa istuu semmoinen isot nimittämät asiantuntijat. Ja sitten laativat näkemyksiä ja näkemyksiä lausuntoja riskin arvioinnista he, heillä on vuodesta vuoteen ja niin kahteen kuukauteen aikaa tuottaa jonkinlainen, jonkinlainen arvio tilanteesta. Sitten kemikaaliviraston suunnitelma, su, suoritus sitten päätyy julkiseen yleiseen konsultaatioon, joka käydään ennen kuin tämä tieteellinen kanta lyödään loppuun valmiiksi. Jos todetaan, että ihmisi, ihmisten, ihmisen terveydelle tai ympäristölle on olema, ole, olemassa selkeä uhka, se pitää sitten käsitellä EU, ja pitää käsitellä, siihen pitää käsitellä eu on silloin komissio laatii ehdotuksen missä nyt sitten mennään tällä haavaa tästä, tämän rajoituksen osalta ensinnäkin, että päätet, on pitäydytty pelkästään haulikon lyypanoksiin, lyyhauleihin kosteikkoalueilla. Ja, ja sitä RICH-komiteassa käsitellään. Eli nyt olemmekin päässeet jo sitten tähän neljännelle riville tässä rich komitean Sitten Euroopan parlamentti saa koko ajan tietoa siitä, missä vaiheessa neuvottelut keskustelut ovat. tänä päivänä keskustelut jäsenmaissa ovat vielä meneillään, emmekä vielä ole saavuttaneet riittävää eh, yks, yksimielisyyttä, jotta voisimme edestä, edetä tehokkaasti REACH-komiteassa. Eh, samat, äh, samat kysymykset siellä hiertävät kun, samat kuin mitä tää, täällä on usein tullut esille, eli kosteikon määritelmä, puskuri, vyöhykkeet, siirtymän kausi, kausien pituus ja näin poispäin. Eli nyt olemme sitten tässä viidennellä rivillä, tässä EP kautta Council rivillä tässä on sääntelymenettely kysymyksessä. Eli jos siinä tapauksessa, että jos tarkistus, tarkistusvelvollisuudella mahdollisuudella, eli että jos tulee myönteinen äänestystulos, parlamentilla on sitten mahdollista tätä tilaa tarkastella ja ilman sitten parlamentin, neuvoston, parlamentin suostumusta neuvosto ei voi sitä hyväksyä. CBCssä on jo tällaisten ylijäämien osalta päästösopimuksia, se, se on ihan toinen tarina. Mutta sitten äh, äh, Toinen, toisessa vaiheessa sitten siirrytään muille äh, alueille kuin kosteikkoalueille ja sitten muihin ammusmuotoihin kuin hauli, ovat sitten seuraavassa vaiheessa esille. sen jälkeen, kun 2018 selonteon perusteella kävi ilmi, että voitaisiin ottaa sitten käyttöön muitakin suojelutoimia kos, kos, koskien lyijypitoisuuksia näissä ammuksissa muillakin alueilla kuin kosteikkoalueella on, on selkeä. Niin sitten ekan sääntelykomitea on kahden julkisen kuulemisen kolmiskierroksen perusteella odottaa nyt sitten lausuntoja niin, että komissio 2021 vuoden loppuun mennessä tai 2022 voitaisiin käynnistää tämä uudestaan näitä asioita koskeva menettely tuolta riviltä riviltä yksi. Näin tämä homma etenee. Kiitokset ja nyt vaan vastata kysymyksiin. Muchas gracias, señor. Kiitoksia, herra Petinelli. Nyt sitten Liis EPPstä saa puheenvuoron. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos komission pääjohtajalle Tämä on aika selkeä tilanne. Meillä on kansainvälinen yleissopimus ja 24 jäsenvaltiota on sitä täytäntöönpannut. Eli on selvää, että myös EU pitää noudattaa sopimusta myös kosteikkoalueilla, koska tämä asia vaikuttaa merkittävällä tavalla ympäristöön. Olen myös kiitollinen siihen, että komissio katsoo rauhassa näitä muita toimia. Jos vaikutukset ympäristöön tai jopa ihmisen terveyteen eivät ole selvillä tai niitä ei ole olemassa, koska tässä katsotaan vain tiettyä rajattua aluetta, urheilu, ampumista, niin silloin ei saa asettaa liian pitkälle meneviä tavoitteita. Täytyy arvioida tarkkaan, missä on ympäristö- tai terveysriskejä. Silloin pitää toimia, mutta se, että lyijy kiellettäisiin kaikissa ammuksissa, käytettiinpä niitä missä tahansa ampumisessa, on mielestäni liioittelua. Ja siksi pyytäisin, että komissio laatisi tasapainoisen e- ehdotuksen ja keskittyisi niihin aloihin, joilla voidaan saavuttaa terveyden tai ympäristön osalta jotakin. Kiitos. Seuraavaksi McGuinness. Thank you, Chair. I hope I have... Kiitos paljon. Johtaja, toivottavasti meillä on pikkasen aikaa, koska minulla on paljon kysymyksiä, jotka tulevat Irlannin metsästysjärjestöiltä. Kiitän komission kollegoita esityksestä ja omistautumisesta työntekijöiden kanssa koskien tätä asiaa. Te mainitsitte kolme asiaa koskien kosteikkojen määrittelee suojeluvyöhykkeiden koko ja siirtymäajat ja, ja vaikeudet saada riittävästi tukea komiteassa. Halusin lisätietoa, koska kosteikkojen määrittely on monien Irlannin metsästäjien ongelma. Ja kuuluvatko kuivat turvemaat tähän? Vastiko selvittää sen? Mutta tässä on paljon enemmän pelissä. Irlannin metsästysveljeskunnan parissa he vastustavat sitä, joka kaikkea sitä, mikä koskisi lyijyluotien kieltämistä. Siinä ei oteta huomioon lintujen hyvinvointia, koska jos siirrytään teräsluoteihin, sillä on vaikutuksia ilmeisesti eläimiin, ihmisten turvallisuus, jos vaihtoehtoja käytetään – koska se se pitäisi muuttaa mittasuhteita piipussa ja minä en ole asiantuntija, mutta huoli on, että tämä ehdotus ei vastaa lyijyn aiheuttamia riskejä mitoiltaan. Ja haluaisin lisätietoja siitä, onko se nyt näin. Ja näyttää siltä, että tämä Kertomus siellä sanot yleistä hyväksyntää tai yksimielisyyttä, joka merkitsisi, että osa metsästäjien kannoista on oikeassa. Voisiko komissio vastata niihin näkökohtiin, jotka täällä otin esille? On myös kysymys, kuinka vakava ympäristöriski ja terveysriski tässä on kyseessä. Haluaisin sitäkin lisätietoa, mutta voin kollegat kertoa, että Tämä paljon huolta haitannut En He normaalisti ole minun, minun yhteydessä tai muihin kollegoihin. He tekevät, hoitavat hommansa, mutta tässä nyt yliammutaan heidän mielestään. Ja pyrin tasapainottamaan heidän huolensa ja ne terveyskysymykset ja ympäristökysymykset, jotka on otettu esille ja joita on olemassa. Pyrin selvittämään, onko tämä ehdotus suhteessa riskeihin. Ehkäpä komissio voisi antaa vastauksia johonkin näihin kysymyksiin. Erityisesti olisin ajatellut, että tämä olisi mennyt läpi komiteassa, mutta jossakin a, tämä on jumissa. He eivät kannasta minun jäsenvaltiomme tästä tule huolissaan, vaan monet muut. Kiitos, Roksi Jahim ST-ryhmästä. Uh, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on tärkeä kysymys meille. Ei ole mitään turvallista lyijy raja-arvoa. Siitä on haittaa ympäristölle että terveydelle. Kosteikot ovat äärimmäisen tärkeitä sadoille lintulajeille, vesilinnuille. Ja tällaisia aamuksia päätyy jopa vesiputouksiin. ja nämä vaikuttavat vesilintuihin hyvin myrkyllisesti, toksisesti ja aiheuttaa niiden mm, kuolemisia. Toinen tärkeä kysymys on, että usein kosteikot ovat juomavesilähteitä ja ampumaaseiden äh, lyijy niitäkin saastuttaa. Ja arvioiden mukaan Tähän liittyy 14-17 000 tonnia lyyä vuodessa. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että komissio laatii nyt suunnitelman, jolla voidaan kieltää lyijyn käyttö kosteikoilla, mutta myös muilla maa-alueilla. Ja vielä loppukysymys. Pohdin, kuka todella estää asiantuntijaryhmässä tai komiteassa näiden toimien eteenpäin menon asiat eivät siellä mene eteenpäin. Kiitos. Kiitos sitten oli samasta ryhmästä. And allow me a couple of minutes to outline my... Kiitoksia. Muutama minuutti, jos sallitte. Kiitoksia ensin komissiolla tästä ymmärretään, että on uhka ihmisille ja eläimille juuri muuallakin kuin kosteikoilla. Kosteikoilla olen kyllä samalla linjalla komission argumentaation kanssa, mutta haluaisin muistuttaa komissiota tästä omasta muotoilustanne asioissa 29, jossa totesitte, että tämä, että, että tämä toimen pitää olla paitsi tehokas myöskin oikeudenmukainen. Minä olen Maltalta, pieni eli Välimeren saari, siellä on huomattava määrä, määrättävä määrä innostuneita metsästäjiä ja aseharrastajia, henkilöitä, joita tämä asia liikuttaa ja koskee. Kyllä tätä ymmärrän. He, en ymmärrä he huoltaan, koska ymmärrän, että esimerkiksi kostekalueet, joilla metsästys on kielletty, koskematta muuta sen komission asetusluonnoksessa to, todetaan, että pyritään rajoitta, rajoittamaan yleissopimuksen 1971 mukaisen määritelmän mukaisiin kostekoalueisiin pelkästään. Eli ne ovat sellaisia alueita, jotka joissa se jo on sekä joko murtavettä tai muuta, muuta jo, jo, joista tai järvestä valovaa vettä tai merivettä tietyn alueen laajuisella ran, rantaseudulla. Tämä koskee tietysti saarialueita, kuten Malta on tässä nyt ei oteta tällaisten alueiden erityispiirteitä valitettavasti huomioon meillä ei ole muuten kansallittua, paitsi kosteikoissa eikä ranta alueilla jossa meren syvy on alle kuusi metriä. Tämä, äh, äh, tässä on jo rajoitettu sitten äh, suurimmalle osalle tämän saaren pinta-alaa ottamatta huomioon saaren erityispiirteitä. Eli toivottavasti tähän sitten vielä tuossa arvioinnissa palataan, kun tämä ei ole tällainen yhden koon ratkaisu missään muotoa, joka sopii kaikille. Ja tästä päästäänkin pariin muuhun kysymykseen. Komission suunnitelmassa on No, toteaa, että muitakin vaihtoehtoja on tarjolla kuin lyijy, lyijyperusteisia ammuksia. Tästä saan nyt kuitenkin sellainen sen käsityksen, että, että nykyisillä aseilla voitaisiin ampua minkälaisia ammuksia tahansa. Komissio nyt voisi vastata tähän huoleen, että ei se ihan yksinkertaista ole. Tässä todetaan, että että silloin kun useimmat siinä tapauksessa, että enimmät lyijypitoisuudet ammutuista panoksista saadaan talteen ja kierretään, on yksi huomio, joka tässä on kokonaan jätetty kommentoimatta. Sitten jos äh, tietenkin äh, <clears throat> käytetään muita materiaaleja kuin lyijyammuksia, äh, sitten vahingoittaa itse aseita ja tekee niistä taas käyttökelvottomalta, johtaa taloudellisiin menetyksiin. Kiitoksia sitten Turvalds ryhmästä. Kiitos. Alkukommenttina hieman liittyen siihen, missä mennään. Omistan 12 kaliberisen äh, haulikon. En äh, Siis äh, appiukkoni sanoi, että vaimaani tai koirani ja mutta haulikkoa niin voit käyttää. No, Käyttäisinkö lyöä, jos metsästäisin vesilintuja? Siis metsästäjien ja luontojärjestön välillä on sopimus, jossa puhutaan tällaisesta siirtymäkaudesta, jossa luovutaan lyijyn käytöstä kosteikkoalueella. Tästä meillä on sopimus, eikä näitä ammuksia enää pian kosteikoilla sallita. Jos katsotaan sitten Suomen metsissä olevia metsöjä ja käyttäisiin haulikkoa ja teräsamusta, niin vaikka uskonkin olen, olevani hyvä tähtäämään, no aina, aina se ei ole helppoa, niin varmasti jotkut ammuksista osuvat puihin, ja tämä merkitsisi sitä, että mikään saha Suomessa ei enää uskaltaisi ostaa näitä puita. Ja siksi haluaisimme jonkinlaista ymmärtämystä myös komission puolelta sille, että sallittaisiin lyijyn käyttö niissä olosuhteissa, joissa se ei aiheuta yhtä suurta haittaa kuin kosteikkoiden, kosteikoiden osalta. Tämä varmasti on kompromissi, joka on jokaisen maalaisjärjellä varustetun hyväksyttävissä. Kiitos seuraavaksi ID-ryhmästä Hakkarainen. Kiitos. Lyijy on paras materiaali eettiseen metsästykseen ja urheiluammuntaan, jossa laukausmäärät ovat suuria muut materiaalit ovat hinnaltaan jopa kahdeksankertaisia muiden ongelmien lisäksi miksi esityksen taloudellinen vaikutusarvio huomioi pelkän metsästyksen vaikka vaikutus tulee olemaan suurin muuhun ammuntaan tausta arviointi koski kosteikkoja eli ramsar määritelmän mukaisia vesialueita eikä mielivaltaisia mielivaltaisen suuria puskurivyöhykkeitä. Rajoitukset tulee sitoa korkeintaan pysyvään näkyvään veteen, jotta ne ovat selkeitä ja oikeassa suhteessa mahdollisiin haittoihin. Lähes kaikissa jäsenmaissa on jo tällainen kielto voimassa joko alue- tai lajikohtaisena, sillä vain tällainen kielto toimii. Suurissa ja harvaan asutuissa maissa näin laajaa kieltoa olisi mahdoton valvoa eikä kukaan tietäisi missä kieltoalueen rajat milloinkin kulkevat myös ampumaradat tulee jättää kielon ulkopuolelle niiden osalta haittoja voidaan muutenkin kontrolloida suomessa ampumaradoilla on ympäristöluvat ja niiden maa aines voidaan vaihtaa muissa patruunan materiaaleissa on omat riskinsä mitä komissio ei ota huomioon teräshaulit on jopa kielletty monilta ampumaradoilta ympäristösyistä näitäkään kiellon vaikutuksia ei ole arvioitu ollenkaan. komission seuraava laajempi ampumakieltoesitys on jo koneistossa. tämä on ideologinen projekti jossa lopullisena päämääränä on siviiliaseiden totaalikielto eussa tulemme tekemään kaikkemme näiden mielivaltaisten kieltojen pysäyttämiseksi vielä muutama kysymys kuka korvaa käyttökelvottomaksi muuttuneen aseen hinnan aseen omistajalle myös kustannukset kielon valvojista suurissa jäsenmaissa olisivat tähtitieteelliset lyijypatruunoiden hallussapidon kielto olisi myös ongelmallinen koska eu ei voi asettaa rikosoikeudellisia tai hallinnollisia seuraamuksia jäsenvaltioiden lakiin joko kielto jäisi hampaattomaksi tai jäsenvaltiot joutuvat säätämään uutta lainsäädäntöä. Tällainen lainsäädäntö voi törmätä monen maan perustuslakiin. Myöskään komission ehdottama käänteinen todistustaakka ei kuulu oikeusvaltioon taas komission hampaissa ovat lailliset harrastajat jopa elinkeinot kiellosta kärsisivät metsästäjät riistaeläimet ampumaharrastajat urheilijat seuratoiminta ase elinkeino lainvalvontaviranomaiset jopa armeija ja reserviläiset. Onko tällainen kielto komission mukaan suhteellinen? Kiitoksia. Gracias, señor Tiene la palabra ahora por Kiitoksia. Seuraavaksi Fiokki ECRstä. Thank you, Mr. Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Uh, kollegat, uh, jotka eivät tiedä, niin tiedä, että, että <clears throat> lyijyä rajoittaa REACHin äh, lupaprosessi ja sitten seuraavassa vaiheessa äh, äh, kun tulee kyseen, kyseeseen tämä kosteikkomääritelmä ja siitä liittyvät, siihen liittyvät määräykset ja, ja, ja samoin sitten kalastukseen, metsästykseen muuten sovellettavat rajoitukset. <clears throat> Kun ajatellaan nyt kuinka paljon tavaraa Euroopassa kuluu, on hämmästyttä. Esimerkiksi ajatellaan lyijyn käyttöä, rajoitetaan vaikkapa akkus, akuissa. Varmaankin sitten tässä saatiin jopa, jopa 80 prosenttisesti lyijyhän siis käytetään pelkästään akuissa. Siihen nyt kannattaa niin ennen ensin panostaa. Tässä saattaa tietysti jonkun jotain sosioekonomisia tutkimuksia kenties tästä lyijyn käytön kieltämisestä, mitä siitä sitten seuraisi. Se on ehkä 0,3 prosentin osuus Euroopan eh, BKT. Tämä sitten tuotanto siirtyisi pois Euroopasta Turkkiin tai muualle rajojemme taakse. Tässähän puhutaan samoilla tuhansista työpaikoista, jos ne, näitä eh, valmisteiden tuotantoa rajoitetaan. Sitten kun lähdetään eh, rajoittamaan näitä tuotteita, esimerkiksi mitä nyt tulee Yhdysvallassa käytetään otettuja rajoituksia kostekoalueiden alueiden metsästykseen tässä 40 vuotta sitten ja ollut voimassa. Kuten sanottu, me tiedämme, mikä toimii, mikä ei. Siellä on käytännön kokemusta sama, sama, samalla tavalla ei voida äh, käyttää vaikka esimerkiksi äh, vaikkapa ää, lyy, lyypanoksia hirven, hirven ja, ja hanhenmetsästyksessä vaikkapa. <clears throat> Et, Eh, tämä, erityisesti täällä tuolla eh, kosteikkoalueella tämä on erityisen vahingoittava, koska siellä Yhdysvalloissa eh, on huomattu ongelmien kasautuminen. Tässä kosteikkoalueen rajoituksissa ei ole tämä rajoitus ongelmana sinällään, vaan tässä on tämmöinen epämääräisyys ja, ja muu, joka äh, sävyttää tämän kosteikon määritelmän, mikä alue se sitten oikein on. Ähm, äh, onko tässä nyt sitten kysymys kosteikkoalueesta vai kosteikkoalueen ympärillä sijaitsevista äh, alueista? Tässä nyt tulee Italia ensin, ensi käsissä mieleen Eh, siellä tällaisen lyöjäpanoksen omistaminen on jo, jo rikollinen teko siellä. Äh, mutta sitten se jossain kosteikoilla alueella sitten sallittaisiin. Mutta ää, äh, täytyy, jos ajatellaan ää, äh, ajatellaan tätä yleistä äh, kieltoa, joka kohdistuu metsästykseen, on myöskin äh, muuhun äh, urheilu, urheiluammuntaan. Sielläkö kiellettäisiin lyypanosten käyttö niin ikään, vai, vai korvataanko se jollakin muulla tai ja käsketäänkö sitten mennä käykääpä harjoittelemaan jollakin muualla, Meillä on tämä lyy kielletty. Se pitää pitäisi tietysti, sitten pyrkiä sitten tietenkin kehittämään äh, äh, äh, lyyn, panosten ja haulien kierrättäminen, maalien ja muiden siihen riittyvien varusteiden kierrättäminen, niin kuin muoviikin kierrätään. Pitää olla ihan, ihan, ihan selkeä siitä ne, lyijystähän maksetaan 900 euroa tonnilta, kun sen sijaan muusta jätteestä joutuu maksamaan. <laughs> eli, eli, eli, eli tässä sitten tietysti, jos nyt se kielletään, niin nyt sitten näiden kierrättäjien elinkeino menee tässä kokonaan myöskin. Eh, eh, mitä tulee lyijyn, äh, on hyvin haitallista äh, lapsille. Tästä on tieteellistä näyttöä tietenkin, mutta kyllä sitä voidaan hallita. Ja, äh, tässä on vuosikymmenien kokemus siitä, että, että lyijyn haitat voidaan rajoittaa, lyijyn käyttöä voidaan valvotusti jatkaa. Ja toivottavasti nyt sitten komissio todellakin niitä ottaa tämän asian vakavasti ja, ja pyrkii ja, nyt sitten vähän muuntamaan tätä ehdotusta. Tässä miksei lapsenmurha ei halua tietenkään olla. Mutta tietenkään, jos ajatellaan nyt tätä vaikkapa Välimeren aluetta, siinä on aivan erity, erityinen merkitys sekä sen alueen metsästäjille. Siellä metsästäjiä on jo miljoona helposti ja ovat tietenkin sitten todellakin nyreissään täältä Brysselin byrokraattien päätöksistä. päätöksistä. <clears throat> Meidän moraalinen velvollisuutemme on näyttää, että Eurooppa tekee oikeita asioita Euroopan kansalaisten kannalta, ei toisinpäin. Kiitoksia. Seuraavaksi EPPstä Novak. Kiitoksia puheenvuorosta. Lyijyn käytön rajoittaminen ammuksissa on asia, tuen. Tietojen mukaan komission ehdotus ei kuitenkaan kokonaan ratkaise ongelmaa, eikä ratkaise sitä oikealla tavalla. Tämä ehdotus ei rajoita tai valvo lyijyn käyttöä, kun tuotetaan – ammuksia tai panoksia, vaan siinä katsotaan vain niitä toimia, joissa näitä panoksia käytetään. Eli loppukäyttäjän ei voida olettaa tietävän, mistä panokset ja ammukset koostuvat. Ja tuottajan pitäisi vastata siitä, että lyijy korvattaisi mahdollisimman pitkälti muilla aineilla. On epäloogista ja epäselvää, miten yksilöt voivat noudattaa näitä sääntöjä, mikäli he eivät, voi, he, mikäli he eivät tiedä ammusten koostumuksesta. Eikä tässä anneta myöskään selkeää osviittaa valvontatoimista. Ja kysyisin komissiolta, onko totta, että valmistajat eivät ole kylliksi tässä mukana ja että tässä sysätään liikaa taakkaa loppukäyttäjien harteille. Kiitoksia. E, dziękuję, panie przewodniczący. E, Kiitos. E, Lyijy on erityisen myrkyllinen metalli. Se kasaantuu eläinten ja ihmisten kudoksi. ja tappaa pieniä elimiä. Se on erityisesti myrkyllinen lapsille ja raskaana oleville naisille. Me olemme vähentäneet lyijyn käyttöä polttoaineissa, mutta se, että käytetään yhä metsästysaseissa ja kansalaisjärjestöt, myös puolalaiset kansalaisjärjestöt asettavat, että metsästäjät käyttävät valtavia määriä lyijyjä, 400 tonnia vuodessa. linnut nieläisivät haulin ruoan myötä ja komission arvion mukaan miljoona lintua kuuluu lyijyn vuoksi ja siksi tuen komission hyvää ehdotusta äh, lyijyn käytön kieltämiseksi kosteikoilla. Mutta yksi kysymys. Miten varmistua sitä, että jäsenvaltiot eivät heikennä ehdotusta asiantuntijakomiteassa? Milloin me saamme laajemman rajoittavan kiellon, niin että se kattaisi kaikkia lyijyammuksia muillakin alueilla. Ja señor Berlato. Kiitos ECRstä, Berlato. Signor Presidente, signori... Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, minun täytyy todeta valitettavasti, että komission esitys tältä osin ei vaikuta kovinkaan onnistuneelta. Tässä selvästi nyt vastustetaan metsästystä ja käytetään pohjan, pohjalla tiettyjä harhalukuja. Puhuttiin noin miljoonasta tai miljoonista kuoleista linnuista, kun puhuttiin lyijyn määrästä, joka jää maastoon. Joku viittasi 18 20 000 tonniin ja joku toinen antoi sitten paljon pienemmän luvun ja kaikki puhuvat eri asioista. Eli totuus on aivan erilainen. Jos katsomme tätä tilannetta niistä lähtökohdista, että tässä vastustetaan sinänsä metsästystä, niin eihän täällä ole mitään tekemistä enää lyijyn kanssa. Vaan no, tässä vastustetaan aivan laillista toimintaa, jota laissa jo säädellään. Jos taas arvioidaan näitä vaikutuksia vesilintuihin, niin tämä pitkälti liittyykin siihen, että niiden elinympäristöt tuhoutuvat ja katoavat. Ja se, että EU:ssa on edelleen kosteikkoja, joissa vesilinnut selviävät ja voivat lisääntyä, niin tämä on osittain metsästäjien ansiota. Eli metsästäjät ovat ratkaisu, eivät mikään ongelma. Metsästäjät hallinnoivat oikealla tavalla kosteikoita ja näin olemme pystyneet havaitsemaan, että vesi linnut ja tietyt muut eläimet, ne lisääntyvät. Niitä on entistä enemmän siksi, että on onnistuttu säilyttämään tiettyjä elinalueita. Sitten jos katsotaan näitä lyijyammuksia, jos nyt halutaan jättää tämä ideologinen metsästyksen vastustus tässä sivuun, niin miksi käytetään lyijyammuksia? Lyijy on raskas metalli, se on pehmeä, se muuttaa muotoaan kun se työntyy sisälle eläimeen ja se vaikuttaa välittömästi tappamalla eläimen, eikä näin aiheuta turhaa kärsimystä. Eli se, miksi on kauan käytetty näitä lyijy ammuksia on, että ne toimivat paljon paremmin kuin muut metallit. Ja on myös testattu koostuu erilaisten metallien, kuten teräksen ja muiden, paljon kovempien materiaalien käyttöä ja ne eivät muuta muotoaan, niin ne aiheuttavat paljon enemmän haavoittumia, koska eläin ei välttämättä menehdy välittömästi, vaan kuolee verenmuotoon pikkuhiljaa. Eli tilanne olisi paljon huonompi kuin silloin, kun käytetään lyijyammuksia. Sitten äh, ihmisen terveyteen liittyvät kysymykset. On äh, arvioitu lyijyä polttoaineissa tai äh, vesijohdoissa. Usein vesijohdot on tehty lyijystä, mutta ehkä tämä ei kiinnosta kaikkia. Jos katsotaan sitten villieläimiä, on äh, patologia, joka syntyy, jos äh, vesilinnut syövät näitä lyijyhauleja. No voin vakuuttaa, että linnut syövät paljon muuta, ei lyijä. Ja jos tähän tautiin päädyttäisinkin, jos se syntyisi, niin se edellyttäisi sitä, että linnut söisivät valtavia määriä lyijyä ja on vaikea kuvitella, että näin käy. Tiedän, että kun lyijy pureutuu ja äh, iskeytyy lihakseen, se kyllä tekee kipeää, mutta ei silloin, jos niitä vähän nielee. Täällä on viitattu kansainvälisiin sopimuksiin ja Italia ja yli 20 muuta maata ovat ne allekirjoittaneet. Ja näin on pyritty kieltämään lyijyn käyttö kosteikoilla. Ne ovat usein Natura 2000 verkon osia, verkoston osia. Italiassa esimerkiksi kaikilla Natura 2000 alueilla on kielletty lyijyn käyttö kosteikkoalueilla. Ja on arvioitu sitä, voitaisiinko käyttää pikemminkin muita metalleja ammuksissa. No, monissa maissa ollaan menossa takapakkia tai taaksepäin. On todettu, että lyijyn ballistiset ominaisuudet ovat parempia ja siksi on parempi käyttää sitä kuin muita metalleja, kuten terästä. Ja jotta osuma olisi tarkempi. Käyttö, täytyy käyttää enemmän työntövoimaa pitää olla enemmän. Ja tämä johtaisi sitten siihen, että kaikkia aseita ei voitaisi käyttää samalla tavalla. Eli pyytäisin komissiota ja kollegoita nyt pohtimaan huolella näitä kaikkia kysymyksiä, koska muuten tässä piilee vaara siitä, että ideologisesti tai ideologisista syistä suhtaudutaan kielisesti metsästykseen eikä oteta järkiperäisesti huomioon kaikkia muita kysymyksiä. Tämä vaikuttaisi metsästykseen koko Euroopassa. Gracias, señor Berlato. Vamos a intentar ser un poco... Kiitoksia. Pyytäisin nyt puhumaan, puhumaan hieman lyhyemmin. Von Raen nyt samasta ryhmästä näe, joten Paulus Vihreistä saa puheenvuoron seuraavaksi. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen vähän yllättynyt keskustelusta, jota täällä käydään. Musta aika kukaan Margot Wallströmin. Hän oli ympäristökomissaari aikana, kun tämä allekirjoitettiin. Tämä on sopimus FCIin ja BirdLifein kanssa, metsästysjärjestöjen ja ympäristösuojelujärjestöjen kesken. FSIistä Javel Turkay ja Mihail Rans allekirjoittivat sen ja, ja tämä vuodelta 2004 ja tässä asiakirjassa on tämä luku, että Molemmat järjestöt, molemmat, he äänestään Wildlife, haluavat, e, e, että lyijyhaulujen käyttö lopetetaan asteittain EU-ssa mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 2009. Katselin kalenteria tässä aamulla. Nyt on 2020, ja kun meillä on sopimus, joka järjestät, hän allekirjoittavat, hän on yllättynyt, että nämä samat järjestöt nyt haluavat lobata neurotoksiseen aineen puolesta, koska se pitää nyt kieltää kaikissa äh, äh, ammuksissa. Joten kiitos komissiolle, että ryhdyt toimiin. Äh, nyt on aika vihdoinkin torjua tämän yhdisteen aineen käyttö kaikkein haavoittuvimmilla alueilla. Jos tiedettä seuraa, ei kysymys ole siitä, onko meillä 400 500 tonnia käytössä, kun ei lyijyllä ole mitään turvallista tasoa. Haluanpa nähdä teidän kontrolloivan lyijyä kosteikossa. Menet, rämmittekö sinne sen käsin keräämään vai mikä teidän ideanne tästä kontrollista on? Tämä on ei ole teollisuus, jota erityisesti tarvitsee suojella. Ja se olisi satoja tuhansia ihmisiä. Tässä lasketaan neurotoksisia yhdisteitä huviksi. Ei tässä mitään vieraslajia hallita. Tässä on vaihtoehtoja, on bismuttia ja muuta. Jos Rich-komiteassa on vähemmistö, joka estää tämän, niin kääntykää neuvoston puoleen. On paljon jäsenmaita, joissa ammukset kosteikolla on kielletty ja nyt täytyy yrittää toimia. Well, Eu, uh, eu começo com um conflito de interesses, ao mesmo tempo me dá talvez um bocadinho. Kiitoksia. Tässä nyt tietysti kaikkea turistiriitoja, äh, mutta haluan sen yli ja ohi. Minähän e, metsästän itsekin ja äh, kiinnostavaa kuulla, kun ihmiset äh, puhuvat löypanoksista, kun välttämättä tiedä edes mistä puhuvat. E, tämä Portugalin parlamentissa oli ryhmä, joka pani, esitti tällaisen aloitteen, tämmöisen aloitteen, siis, se torjuttiin kautta ja yli puoleen puolueen rajojen. Ja haluaisin, että, että kutsut, tänne jonkun, joka on metsästyksen ja, jäljiltä saanut lyijymyrkytyksen. FAIS on yksi ain, tällainen metsästysliittojen keskusliitto edustavat näitä järjestöjä, eivät minua ollenkaan. Lyijyhän käytetään paitsi metsästyksessä myöskin urheilu, urheiluammunnassa. Monet urheiluampumaseurat ovat nyt tehostaneet lyijyn talteenottoa. Ampumaseurat ampumaseurat todella kehotetaan, kannustetaan keräämään, kokoamaan ja käyttämään uudestaan nämä lyyhaulit. E, Lyijä esiintyy muuallakin luonnossa, taloissa, rakennuksissa, julkisissa tiloissa. Eli mitä, mitä äh, tässä nyt oikein on meneillään. Tässä on tämmöinen ideologinen hyökkäys. Metsästyksen vastustajat ovat tässä äh, liikkeellä. Äh, ajatellaan vaikka Natura 2000-elektiiviä. Se, ensin se, se runnottiin läpi ja nyt sitten katse on suunnattu lyijyyn. Tiedätte, kuinka monta yrit, yritystä pyörii räjähdysaine tuot, tuotannon ansiosta Portugalissa, Espanjassa, Italiassa, Saksassa pitkin Kuinka monta työpaikkaa tässä on oikeasti kysymyksessä? Kuka tähän selvitykseen oikein osallistui? Haluaisin tietää, äh, tietää kuinka moni ala kytkeytynyt on todellakin äh, tässä äh, saanut äänensä kuuluville, metsästäjät esimerkiksi tai, tai olla esimerkiksi näiden metsästyksen sääntelyviranomaisten kuule, kuultavina olleet. Ja sen lisäksi, että mitä nyt sitten tapahtuu, kun jossain hauleissa on lyijyä, kun, voiko joku siis selittää, mihin se, millä se sitten olisi korvattavissa näissä ähm, haulikonpanoksissa. Ja, tai, äh, tai vaikkapa kiväärissäkään. Voisiko joku, joku näyttää ää, aineen, joka olisi yhtä tehokas? Haluaisin saman syyn kysyä teiltä jotakin komissiolta ja parlamentilta vähän realismin tajua peräänkuuluttaisin ja, ja ottaa järjen, järjen käteen. Meillä on tässä tarkoitus tietysti ihmisiä äh, suojella ja turvata kuvitella, että kaikki kaupungissa asuvat äh, voivat äh, sanella, mitä, mitä tuolla maaseudulla tapahtuu. Suuman, eli metsästysmaat ovat nimenomaan tuolla maaseudulla. Ja siellä sitten näiden ihmisten täytyy, jotka meidän lainsäädäntöämme lukevat ja pyrkivät noudattamaan, kun täytyy ymmärtää, että kun lyistä puhutaan, niin kaikkien on perustuttava tieteeseen, ei millekään ideologialle tai utopialle. Ja lopuksi haluaisin, että äh, äh, parlamentti kutsuisi nämä tutkijat ja tämän selvityksen tekijät tänne äh, näkyville. Onko niillä jotain tieteellistä pohjaa ollenkaan? Heillä siis. Kiitos. Von Reisherrasta ilmestyy paikalle, joten hän saa puheenvuoron. Usually, as you know, I am here. Kiitos. Yleensä puolustan täällä komissiota radikalismia vastaan. Nyt se on vähän erilaista. Komissio meni liian pitkälle. En minä ole metsästäjä enkä säännöllinen kalastaja, mutta se mielelläni riistaa. Edeltäjänikin saivat riistaa. sisät saivat riistaa sukupolvien yli. Sama pätee kalaan. Minä olen terve. En ole koskaan käynyt elämässäni lääkärillä. Tässä on vähän hysteriaa demonisoidaan lyijyä ja metsästäjiä. En ymmärrä. Minä olen ornitologi. Minä kannatan kieltoja. Meidän maassa on kielto, joka koskee kosteikkoja. En ymmärrä, miksi komissio menee näin pitkälle. Kun meillä tämä kompromissi, kun metsästäjät ja lintuihmiset voivat elää yhdessä. En ymmärrä, miksi komissio on päätä mennä merkittävästi pitämälle kuin mitä EKAS suosittelee lyhentämällä siirtymään kautta, suunnittamalla uusia suojelualueita, automaattisesti kriminalisoimalla metsästäjiä. ja käytetään tätä laajaa kosteikkomääritelmää. Nämä toimet eivät mainitse, että tämä rajoitus ei päde poliisiin tai armeijaan, jotka käyttävät tätä. Tällainen kysymys, jos poliisi seuraa rikollista ja siinä on järvi, eikö hän voi toimia komission mukaan? Ja sitten täyskielto. Miksi komissio harkitsee rajoitteita, jotka menevät pitemmälle kuin kompromissin tavoitteet ja lopuksi minun maassa meillä on 400 000 metsästäjää. noin 400 000 kalastajaa. Tämä oli niin kuin Hollanti, jossa metsästäjät ovat miljonäärejä metsästäjät ovat tavallista kansaa, pienipalkkaisia maaseudulla asuvia ihmisiä. Ja sieltä meidän harrastus. Ei helman sitä hakea uusia aseita tai uusia kalastusvälineitä, jos kokonaiskieltoon pyrkii. Tämä resepti sille, että luodaan lähes miljoona ihmistä, jotka vastustavat EUta. Byrokraattiyhteisönä, jotka eivät ymmärrä mitään. Ja ornitologina voi sanoa, että, voi sanoa, että ette te lintoja pelasta. Linnut kasvat kosteikoilla. Eivät ne tarvitse tällaisia dramaattisia asenteita. Terminado el turno de intervenciones por la nyt kävimme puheenvuorot läpi ja kuulemme seuraavaksi komission edustaja Petti Neljä. Thank you very much for the... Kiitoksia näistä hyvin erilaisista näkemyksistä. Lähden liikkeelle Liisen kysymyksestä. Hän pyysi komissiota toimimaan tasapainoisesti ja keskittymään olennaiseen ja olemaan liioittelematta ja totta kai komissio on tästä täysin yhtä mieltä. Se, mitä tänään teille esittelin ja voin kommentoida nyt, liittyy nykyehdotukseen, jossa kiellettäisiin nämä ammukset ja haulit kosteikoilla. Olemme vasta menettelyn alkuvaiheessa, eikä meillä ole vielä komission ehdotusta eikä kemikaaliviraston tutkimusta tästä. Vasta valmistelemme asiaa, enkä voi antaa teille tästä mitään tarkkaa näkemystä, koska kukaan ei tiedä, mihin tässä päädytään. Joten kaikki vastaukseni liittyvät vain siihen, että oltaisiin kieltämässä lyijyammukset kosteikoilla. En usko, että tämä on mitenkään liioiteltu ehdotus, vaan se on tasapainoinen ehdotus koska on käyty hyvin pitkällisiä keskusteluita tästä ja tällä hetkellä asiasta keskustellaan jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja sitä ennen on käyty laajoja julkisia kuulemisia ja on kuultu myös metsästäjäjärjestöjä. Ja tiedätte, että meillä on yhteisymmärrysmuistio muistio Bird Life-järjestön ja Euroopan äh, metsästäjien välillä. He sopivat jo vuosia sitten siitä, että lopetettaisiin lyijuomusten käyttö kosteikoilla. Eli tässä me toteutamme vain sitä, mistä metsästäjät ovat itse vuosia sitten sopineet. Sitten McGinnessin kysymys. Ensinnäkin kiitoksia äh, rakentavasta keskustelusta, jota olemme käyneet jo ennen tätä. Tästä on saatu paljon tärkeää tietoa. Kosteikoiden määritelmä. Tuskin tässä kannattaa nyt pyöräkeksiä uudelleen. Meillä on Ramsaun yleissopimuksessa jo kosteikkojen määritelmä. Kaikki jäsenvaltiomme ovat tämän allekirjoittaneet. Ja sitten Tämä bird life sopimus sen ovat allekirjoittaneet 23 valtiota 27. Eli meillä on kansainvälinen jäsenvaltioiden allekirjoittama yleissopimus, jossa meillä on tämä määritelmä. Sitten äh, puskurivyöhyke tai turvavyöhyke. Tästä asiasta keskustellaan edelleen ja nykyehdotus asian selventämiseksi on, että tai otettaisiin metri mitassa oleva kriteeri, esimerkiksi 200 metriä. No, on myös muita mahdollisuuksia, mutta ne eivät ole välttämättä yhtä selkeitä. Sanotaan tämän läheisyydessä tai jotain tämän kaltaisia määritelmiä tai termejä. On hankala määritellä, mitä tarkoittaa läheisyydessä. Eli Tästä edelleen keskustellaan. Jos enemmistö tässä muuttuu, me voimme tähän sitten sopeutua. Sitten kysymys on sekin vielä työn alla. Ja sopimus on edelleen mahdollinen. Tiedämme, että irlantilaismetsästäjien kanta eroaa muiden maiden kannoista. Emme suoraan sanottuna tarkkaan ymmärrä, miksi näin on, mutta tällä tänään emme puhu ammuksista, vaan vain hauleista. Tämä on täysin eri asia. Tässä SD-ryhmän jäsen, jonka nimeen valitettavasti nyt muista, kysyi, onko asiantuntijakomiteassa joku, joka estää asioiden eteenpäin menoa. Ei, näin ei ole. Aina kun asia otetaan esille, käydään hyvinkin vilkasta keskustelua, aivan kuten tänään täällä parlamentissa. Eli ei siellä kukaan keskustelua estä, vaan keskustelut jatkuvat. Sitten Dalin esittämä kysymys Tarvitaan yksinkertaista ja oikeudenmukaista sääntelyä, kyllä. Yksinkertainen lähestymistapa on juuri se syy, miksi ehdotamme metrimääräistä turvavyöhykettä. Ja jos katsotaan sitten oikeudenmukaisuutta, niin meistä tämä käsittelyssä oleva ehdotus on oikeudenmukainen ja reilu. Ymmärrän, että jossakin tietyissä tapauksissa, kuten Maltan tapauksessa, joka on pieni saari, tiettyjä hankaluuksia voi olla. Ja jos Maltan edustajalla on asiantuntijakomiteassa jotakin ehdotuksia, niin olemme valmiita niitä käsittelemään, mutta tarvitaan kritiikin lisäksi myös ratkaisuehdotuksia. Ja mitä vaihtoehtoja meillä sitten olisi? Tutkimuksessa, jonka kemikaalivirasto laati ja sosioekonominen komitea sitten kävi läpi. Todetaan, että meillä on selkeitä vaihtoehtoja, niihin toki liittyy kustannuksia. Arvion mukaan tai ekan arvion mukaan tästä koituisi noin 25 euron äh, vuosi lisäkustannukset per äh, metsästäjä. Ja äh, kustannukset lankeisivat vain niille, jotka joutuisivat hankkimaan uusia aseita. Jos katsotaan sitten urheilu, ammuntaa, no tältä osin tilanne on vielä hieman auki tähän pitäisi löytää jonkinlainen ratkaisu. Sitten Hakkarainen. Otitte esille kosteikkojen määritelmän. Kuten sanoin, meillä on tämä Ramsaun määritelmä ja on tehty myös toinen ehdotus, jossa esimerkiksi ähm, turvesot jätettäisiin tämän ulkopuolelle. Ja asiantuntijakomiteassa suurin osa jäsenvaltioista näyttäisi kuitenkin hyväksyvän tämän Ramstadin määritelmän. Sitten Fjokki. Lyijy akuissa Tämä ei ole oikein, vertailu pohja, koska prosessi on täysin erilainen. Akkujen lyijy on osa täysin suljettua sykliä, eikä akkujen lyijy päädy luontoon, mikäli asiaan ei liity jonkinlaista rikosta, lainvastaista toimintaa. Eli tämä on täysin eri asia kuin ammukset. Sitten vielä näistä, vastasin jo kosteikkoa koskevaan määritelmään ja sitten Italian tilanne ja täytäntöönpano siellä. Jos lainsäädäntöä hyväksytään, jäsenvaltioiden pitää lähteä sitten tasapainoisesti täytäntöönpanemaan asioita, eikä Brysselissä päätetä siitä, miten tämä täytäntöönpano yksityiskohdissaan tapa, tapahtuu. Fjokki otti myös kilpailu aamunan esille. Tämä on meillä tiedossa ja pyrimme löytämään tähän ratkaisun. Sitten joku puhui byrokraattisista toimista, joihin Brysselissä sorutaan. Itse olen byrokraatti, eikä voi tässä tapauksessa puhua kyllä byrokratiasta, koska näistä toimenpiteistä pitää äänestää jäsenvaltioiden asiantuntijakomiteassa ja ne voidaan ottaa hy- tai hyväksyä vain, jos parlamentti ja neuvosto eivät niitä vastusta. Jos ne taas vastustavat, ei näitä toimenpiteitä hyväksytä, joten tämä on demokraattisten toimielinten käsissä, ei byrokraattien. Byrokraatit tekevät työnsä ja sitten toimimme juuri niin kuin demokraattiset toimielimet toivovat ja Novak. Siitä onko valmistajat otettu tässä mukaan? Kyllä, aivan varmasti. Meillä on ollut kaksi laajaa asiaa käsittelevää kuulemista ja myös Brysselissä järjestetty seminaari. Muistaakseni vuonna 2019 helmikuussa sinne kutsuttiin eri sidosryhmiä ja niillä oli mahdollisuus olla mukana. Eli kuultiin kansalaisjärjestöjä, metsästäjiä ja kaikkia. Sitten Spurek puhui siitä, että tässä piilivaara siitä, että jäsenvaltiot vesittävät lainsäädäntömme. Eurooppalaisessa järjestelmässä tapana on, että neuvosto ja parlamentti hyväksyvät asetukset ja sen jälkeen jäsenvaltiot sitten lähtevät niitä täytäntöönpanemaan. Jos näin ei tapahdu, komissio voi käynnistää rikkomismenettelyn, mutta on jäsenvaltioiden harteilla täytäntöönpanna ja rikkomismenettely on aivan vihon viimeinen toimintamahdollisuus komissiolle. Nyt vastaan äh, Lancinille italiaksi. Pyydän teitä ottamaan nyt kuulokkeet esille. Edustaja Lancini, voin vakuuttaa teitä siitä, että tässä ei millään tavoin nyt ideologisesti olla metsästystä vastaan. Ja jos toimenpiteitä hyväksytään jatkossa, niin silloin käsitellään myös muita kuin metsästyksessä käytettäviä ammuksia. Lyijyllä on selkeät haittapuolensa. Jos lintuun osuu lyijyhaulit tai jos ihminen joutuu kosketuksiin lyijyn kanssa, ei heitä kiinnosta, mistä tämä lyijy on peräisin. Ja on selvää, että ammusten käyttö aiheuttaa valtavat lyijymäärät, jotka jäävät luontoon. Ja siksi komissio on lähtenyt toimiin. On selvää, että tässä ei millään muotoa ideologisesti vastusteta metsästystä tai mitään muutakaan toimintaa. Mitä sitten tulee aseiden mukauttamiseen, ballistisiin ominaisuuksiin, Eka on katsonut asiaa yksityiskohtaisesti ja tässä on arvioitu myös mahdollisia sopeuttamiskustannuksia. Ja kyllä tämä näyttäisi olevan täysin tehtävissä aikaisemminkin piti siirtyä varallisista aineista muiden aineiden käyttöön. Esimerkiksi vuosikymmeniä sitten, kun käytettiin asbestia rakennusten eristämisessä, jouduttiin siirtymään muiden materiaalien käyttöön. Siirtymät ovat aina hankalia, mutta näistä vaikeuksistakin päästään yli, pystytään sopeutumaan. Eli toistan vielä, että aseiden mukauttamista on tiedekomiteassa kyllä käsitelty. Nyt siirryn puhumaan englantia. Mrs. Paulus. Rava Paulus muistutti meitä siitä, että on sopimus metsästäjäjärjestäjän ja kansalaisjärjestäjän kanssa. Totta tuo on ja sen mainitsinkin. Ja tämä on yksi syistä, miksi meidän on välillä vaikea ymmärtää eri metsästysjärjestöjen kantoja, koska uskokaa minua, olen tavannut paljon metsästäjien edustajia. Heillä on hyvin erilaisia kantoja ja sitä erilaisuutta on vaikea ymmärtää herra Meloa. En ole varma, että että lyijy on kaikkialla. Ja meillä on näyttöä, että lyijy on vaarallista kaikkialla, missä sitä on. Se, että lyijy on kaikkialla, ei merkitse, että se ei olisi vaarallista. Lyijy on ihmisterveydelle ja ympäristölle vaaraksi. Ja REACH-asetuksen tarkoitus on vähentää mahdollisimman paljon lyijyn käyttöä, missä lyijyn lähde on, missä lyijyä vapautuu ympäristöön, missä se leviää ihmisiin pyrimme rajoittamaan sitä. Herra Vondra, teidän mielestänne komissio meni liian pitkälle. Me emme mitenkään pidä lyijyä paholaisesta tulevana ja On tieteellistä näyttöä siitä, että lyijy on vaarallinen, eikä mitenkään maalla pirua seinällä tai pidä metsästäjä pahoina. Mutta Tämä ehdotus koskee hauleja kosteikoissa, joka on aika rajoitettua ja tasapainoista. Siirtymäkauden suhteen nämä suojavyöhykkeet ja vesistöjen äh, kosteikojen määräykset, näinhän se on, että näiden suhteen ei ole sopua. Ja niin kauan kuin sitä ei ole, jatkamme keskustelua tasapainoisen ratkaisun ja kompromissin löytämiseksi. Poliisit, tietääkseni, ja en ole asiantuntija. Poliisit eivät käytä hauleja, vaan luoteja. Luodit eivät ole ehdotuksen alaisia, vaikka poliisi haulukkoja tai hauleja käyttäisi, ne eivät kuitenkaan kuulu asetuksen alueeseen. Tätä voidaan säätää täytäntöönpanossa. Ja tämä voidaan ottaa muihin rajoituksiin. Tai sitten tämä tulee esille luoteja koskevassa lainsäädännössä. Toivottavasti olen vastannut lain kaikkiin kysymyksiin ja kiitos panoksestanne. Muy bien, pues gracias señor Petinelli. Solo me queda... Kiitos. Nyt vielä lopuksi muistutan, että seuraava kokouksemme on 5.3. ja istunto päättyy.